Good morning. Good morning, dear colleagues. Hyvää huomenta, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Somebody said that we can start because... Uh, Joku sanoi, että voimme äh, aloittaa, kun kollega Lange on paikalla. Esityslistan hyväksyminen. Onko huomioita? To our agenda. I don't see any. Ei ole ilmeisesti kommentteja. Joten puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla ei ole ilmoitusasioita. Pöytäkirjan hyväksyminen. Nämä ovat käytössänne 11. tammikuuta, 28. tammikuuta, 22. ja 23. helmikuuta. Jos kommentteja ei ole, pöytäkirjat hyväksytään. Ilmeisesti ei mitään kommentteja. Kiitos. Kohta neljä. Keskustelu markkinatalousaseman myöntämisestä Kiinalle ja sen mahdollisista vaikutuksista Euroopan taloudelle. Saamme esittelyn johtaja Leopoldo Rubinacilta komissiosta. Tervetuloa teille, hyvä johtaja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kollega Bent Langen, kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtajan, intavaliokunnan puheenjohtajan ja parin sanoin haluaisin esitellä tämän aiheen. Kiinasta tuli VTO-jäsen vuonna 2001 ja neuvotteluissa on pohdittu sitä, miten VTO-jäsenet, EU-jäsenvaltiot mukaan lukien voisivat antaa Kiinalle markkinatalousaseman myöhemmässä vaiheessa – Tällaiset neuvottelut käytiin aluksi, kun Kiina VTO liittyi. Markkinatalousasema vaikuttaa suoraan EUn teollisuuteen ja siihen, niihin välineisiin, joita voimme käyttää, jotta voimme suojautua epäreilulta markkinakäytänteiltä. Polku, myynti, esimerkiksi sosiaalinen ympäristöllinen polkumyynti ja kaikki muut. Ja näistä kysymyksistä haluaisimme kuulla lisää komissiolta. Keskeisin kysymys on se, miksi EU pohtii markkinatalousaseman myöntämistä Kiinalle juuri nyt, tässä vaiheessa, koska tämä oli meille vähän yllätys, kun tiedämme minkälainen markkinoiden tilanne Kiinassa on. Toinen tärkeä kysymys Mikä vaikutus Kiinan markkinatalousasemalla olisi EUn teollisuuteen ja myös pk-yrityksiin? Ajatellaan koko talouttamme, mutta erityisesti teollisuuttamme. Ehkä meitä ei niinkään kiinnosta tässä yhteydessä maatalous, vaikka sekin on todella tärkeä ala, mutta haluaisimme keskustella teollisuudesta, pk-yrityksistä, ehkä energiakysymyksistä myös. Kolmas kysymys. Miten muut VTO-jäsenet, kuten Yhdysvallat, käsittelevät tätä aihetta? Koska mielellämme olisimme tässä yhteistyössä muiden tärkeiden globaalien toimijoiden kanssa. Hyvä johtaja, teillä on puheenvuoro. Thank you. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia oikein paljon tästä mahdollisuudesta esitellä tämä aihe tälle valiokunnalle. Puheenjohtaja, te olette aivan oikeassa. Tämä on kauppakysymys, mutta tällä on myös ähm, merkittävä vaikutus teollisuuteen. Aluksi haluaisin määritellä, mistä puhumme. Me emme puhu siitä, että päättäisimme, onko Kiina markkinatalous vai ei. Keitä me olemme äh, että voisimme päättää, onko Kiina markkinatalous vai ei. Meidän täytyy päättää, miten muuttaa EUn lainsäädäntöä suhteessa siihen menetelmään, millä laskemme polkumyyntiä EU-polkumyynnin vastaisissa tutkimuksissa. En halua sanoa tätä vähätelläkseni tätä aihetta. Aihe on hyvin tärkeä, sanon tämän kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että mielestäni meidän täytyy olla tarkkoja. Toiseksi siksi, että tämä asemakysymys on sellainen, että joko tämä markkinatalousasema on tai sitten ei, mutta menetelmä on sellainen, että on useita mahdollisuuksia löytää ratkaisuja. Kun Kiina liittyi VTO vuonna 2001, neuvoteltiin pöytäkirjasta, joka määritteli tiettyjä sääntöjä Kiinan suhteen. Ja yksi näistä säännöistä käsittelee niitä menetelmiä, joilla muut WTO-jäsenet voivat käyttää, kun ne laskevat polkumyyntiä polkumyynnin vastaisissa tutkimuksissa Kiinan suhteen, muistaen, että tuolloin vuonna 2001 Kiina oli, ja sanotaan vielä, tänäkin päivänä se ei ole mikään markkinatalous, ja siksi polkumyynti, tässä lasketaan hintaeroa, verrataan Mm, tuotteen hintaa kotimaan markkinoilla Kiinassa ja tuotteen hintaa, kun se viedään EU-hun. Mm, nämä äh, hinnat ovat markkinoiden määräämät, äh, nämä hinnat kun viedään EU-hun, mutta äh, sitten Kiinan sisäisten markkinoiden hinnat eivät ole, e, e, sisäiset hinnat eivät ole markkinoiden määräämät, joten miten lasketaan sitten tällainen polkumyynti, niissä tällainen hinnan ero. Joten siinä sitten määriteltiin vaihtoehtoinen laskumenetelmä. Ongelma on se, että osa näistä e, pöytäkirjan määräyksistä mm, päättyvät 11. joulukuuta tänä vuonna. Miksi EU sitten tätä asiaa tarkastelee? Se tarkastelee sitä siksi, koska tämä määrä on, aika on olemassa. Miksi EU ei ole asiaa tarkastellut aikaisemmin? No kyllä se on asiaa tarkastellut, mutta jossain vaiheessa komissiokollegio päätti, että koska tämä asia on niin tärkeä, että ennen kuin mm, tehdään minkäänlaista päätöstä, pitäisi tarkastella täysin mahdollisia vaikutuksia. Siksi komissio tekee vaikutusten arvioinnin, tarkastelee erilaisia vaihtoehtoja siitä, miten asiaa tulisi käsitellä me olemme identifioineet kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että me emme tee mitään. Toinen vaihtoehto on se, että me kohtelemme Kiinaa perinteisellä tavalla, samalla tavoin kuin kohtelemme esimerkiksi Etelä-Koreaa. Ja kolmas vaihtoehto on se, että yritämme löytää vaihtoehtoisen menetelmän, joka ottaa huomioon ne vääristymät, jotka ovat Kiinan markkinoilla olemassa ja sitten kun tämä menetelmä on otettu käyttöön, me pystyisimme silti vielä tehokkaasti torjumaan Kiinan suunnalta tapahtuvaa polkumyyntiä. Äh, me äh, olemme nyt käynnistäneet äh, julkisen kuulemisen, joka loppuu 20. huhtikuuta. Meillä oli erittäin menestyksikäs kokous eurooppalaisten sidosryhmien kanssa viime kuussa. Meillä oli noin 300 eri sidosryhmien edustajaa paikalla, oli ammattiyhdistyksiä, vientiyrityksiä, Äh, kaupankävijöitä ja niin poispäin. Keskustelimme komissiossa Malmströmin kanssa ja sitten meillä on äh, myös äh, konsultaatio työmarkkinaosapuolten kanssa. Ja komissio aikaa palata tähän asiaan 13. heinäkuuta. Sitä ennen ei tule mitään konkreettista komissiolta kuulemaan. Joten me analysoimme vaikutuksia. Millainen vaikutus tällä voi olla teollisuuteen? Aluksi sanoin, että tämän vaikutuksen laskeminen on hyvin vaikeaa. Miksi näin on? No, syy on se, että polkumyyntitutkimukset ovat sellaisia, että ennen kuin aloitamme tutkimuksen, meillä täytyy olla valitus teollisuudelta. Tänä päivänä minä en tiedä millaisia valituksia saan kahden kuukauden sisällä tai ensi kuussa, joten en voi teille sanoa, millaisia tutkimuksia komissio tulee käsittelemään ensi vuonna. Toinen syy, miksi on vaikea tätä vaikutusta laskea, on se, että polkumyynnin määrä on hyvin tarkan laskelman tulos, jossa otetaan huomioon todelliset myynnit, joita tapahtuu EU- ja Kiinan vientikaupassa joten me laskemme eh, tämän vaikutuksen erilaisten olettamien perusteella. Olemme tehneet erilaisia uudelleen laskelmia laskelmia menneistä tapauksista nähdäksemme millaisia polkumyyntimarginaaleja saisimme. Ja meillä on ensimmäinen laskelma, joka katsoo mitä tapahtuisi, jos kohtelisimme Kiinaa aivan kuten kohtelemme mitä tahansa markkinataloutta maailmassa, sanotaan vaikka Etelä-Korea tai Yhdysvallat. Ja lopputulema on se, että todellinen polkumyynti tullien taso olisi alhaisempi, noin 27 mm, prosenttiyksikköä, joten tämä on merkittävä lasku. Ja olemme laskeneet, että potentiaalinen tuleva vaikutus EUn teollisuustyöpaikkojen suhteen saattaisi olla merkittävä. Noin 200-250 000 EUn mm, työ, työpaikkaa EU-ssa teollisuudessa, jota potentiaaliset polkumyynnin vastaiset toimenpiteet eivät enää suojelisi, joten tämä voi olla hyvin vaikuttava merkitys. Emme ole kuitenkaan päässeet laskelmiessamme loppuun, koska meidän täytyy myös laskea, mitä tapahtuu, jos käyttäisimme tätä vaihtoehtoista menetelmää, eli tätä kolmatta vaihtoehtoa vaikutusten arvioinnissa. Sen mahdollistaisi meille sen, että pystyisimme kuten tänäkin päivänä, mutta eri tavalla äh, jättää huomiota tämän kustannusten alennuksen Kiinassa, kun laskemme äh, polkumyyntiä Kiinasta. Eli äh, emme siis huomioisi kaikkia näitä vääristymiä, joita Kiinan markkinoilla on. Me tulemme saattamaan päätökseen nämä laskelmat, ne ovat osa tätä vaikutusten arviointia. Ja sitten on useita muitakin elementtejä tässä vaihtoehtoisessa metodologiassa, jotka mielelläni teille kuvailen, jos haluatte kysymyksiä siitä esittää. Joten jos Kiinaa kohdeltaisiin täysin markkinataloutena, niin sen vaikutukset voisivat olla merkittävät EUn työpaikkoja ajatellen. Jos ei mitään tehtäisi, niin silläkin voisi olla merkittävä vaikutus. Miksi? Vaikka lakimiehet ovat eri mieltä siitä, millainen merkitys tällä pöytäkirjalla tarkkaan ottaen on, niin tässä pöytäkirjassa on yksi artikla, joka tulee vanhenemaan joka tapauksessa. Ja jos tuo artikla vanhenee, joka tapaukseen saattaa tarkoittaa sitä, että tämä, tämänhetkinen menetelmä, jota EU käyttää, ei välttämättä ole VTOn sääntöjen mukaan. Tällä hetkellä EU on yksi arvoista VTOn jäsenistä, joka on selvästi korvamerkinnyt Kiinan. Kiina mainitaan erikseen lainsäädännössä ja toinen elementti on se, että kun meillä on polkuminivastaisia tutkimuksia, Kiinan suhteen, niin meidän täytyy käyttää erityistä menetelmää, tätä analogin maan menetelmää. Eli meidän täytyy käyttää hintoja ja kustannuksia jostain kolmannesta maasta eikä Kiinasta, kun laskemme polkumyyntihintaeroa. Tämä tekee EUsta hyvin erityislaatuisen. Yhdysvalloilla ei ole samaa järjestelmää. Niillä on erilainen järjestelmä, jossa kauppaministeriö on määritellyt, että Kiina ei ole markkinat markkinatalous, se on ihan julkinen määritelmä ja tämän pohjalta eh, Amerikan tutkintaviranomaisilla on useita erilaisia metodologioita käytössään, joten amerikkalaiset eivät ole samassa tilanteessa kuin me olemme tällä hetkellä. Eli kun meidän täytyy muuttaa lainsäädäntöä, jos olemme sitä mieltä, että jotain täytyy tehdä, niin amerikkalaiset, japanilaiset ja kanadalaiset voivat tehdä muutoksia eh, pelkän hallinnollisen päätöksen avulla joten olemme kyllä yhteydessä kollegoidemme kanssa muissa tärkeissä maissa, mutta meidän on pidettävä mielessä se, että me olemme varsin erityislaatuisissa tilanteissa, joka rajoittaa eh, sitä, että jotenkin synkronisoimisemme eh, toimijamme. Päätän puheenvuoroni tähän, mutta mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Teille johtaja tästä alustuksesta ja selvityksistä. Jos voisin antaa ensin puheenvuoron Intavaliokunnan puheenjohtajalle Bert Langelle. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että kutsuitte Intavaliokunnan puheenjohtajan roolissa minut tänne. Todellakin hyvät kollegat, Kiina on todellinen ongelma polkumyynnin ja tukien väärinkäytön suhteen. Se uhkaa Euroopan unionin hyödykkeitä ja palveluja. Noin 80 prosenttia tapauksista liittyy, tällaisista ongelmatapauksista liittyy Kiinaan. Siksi olisi erittäin tärkeää pohtia sitä, mitä tapahtuu 11. joulukuuta jälkeen, kun liittymispöytäkirjan mukaan Kiinan liittyminen VTOhon, kun tämä pöytäkirja raukeaa. Meillä on esimerkki Australiasta. Tuolloin tapausten määrä puolittui, kun Kiinalle myönnettiin markkinatalousasema. Polkumyynti Maksut vakiintuivat 10 prosentin tasolle ja 10 prosenttia luonnollisesti ei ole yhtään mitään. On siis erittäin tärkeää, että meillä olisi järjestelmä, joka takaa mahdollisuuden Euroopan unionille reagoida polkumyyntiä ja tukien väärinkäyttöä vastaan. Te tiedätte, että tällaisia tapauksia on käsittelyssä jo esimerkiksi aurinkopaneelikysymys, teraskysymys ja uskon, että meillä tulee olemaan myöskin tuulivoimaloihin liittyviä vastaavia tapauksia markkinaosuus tuuli yllien osalta kasvaa dramaattisesti. Kiinan tuotanto kasvaa dramaattisesti. Ne ovat nyt 33 prosenttia. Ja tämä edustaa noin 50 prosentin kasvua vuoden aikana. Me siis olemme tilanteessa, jossa kiinalaisia polkumyyntituotteita tulee markkinoille kaikkialla. Meidän täytyy voida suojella omia teollisuuksiamme. Uskoakseni meillä on tässä kaksi ongelmaa. Ensimmäinen ongelma on se, että meidän mm, kauppaa puolustavat välineet ovat vanhanaikaisia. Meillä pitää olla uudenaikaisempia välineitä. Ja te muistatte, että parlamentti huhtikuussa 2014 hyväksyi uudistamispaketin. Tarkoituksena oli tarjota joustavuutta komissiolle, jotta komissio olisi voinut oman tutkintansa aloittaa, eikä se enää joutuisi odottamaan ottamaan kanteluita. Mutta neuvostossa tämä modernisointi on vuodesta 2014 asti ollut jumissa. Me olemme todellakin painostaneet neuvostoa, että se etenisi niin, että meillä olisi moderni polkumyynnin vastainen järjestelmä käytössä. Toiseksi meidän täytyy todellakin modernisoida oma järjestelmämme niin, että meillä olisi soveltuva mekanismi myöskin 11. joulukuuta jälkeen käytössä. Me haluaisimme vaihtoehtoisen järjestelmän, jonka avulla voisimme laskua, laskea polkumyynnin ja tukien väärinkäytön 11. joulukuuta jälkeen. Ja meidän täytyy painostaa että sitä, että komissio tekisi aloitteen. Heillähän on ollut 15 vuotta aikaa, että harkita. Toivottavasti he pian jotakin esittävät. Tätä ajaksen Intavaliokunta tulee päätöslauselmaan toukokuun täysistunnossa esittämään. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon edustaja Nibler. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin oikein sydämestä kiittää komission edustajaa. Pari huomioita ja kysymyskin. Kauppapoliittiset aiheet eivät ole minulle ihan yhtä tuttuja kuin kollega Langelle, Siksi muutama kommentti. Puheenvuorossanne viittasitte siihen, että tämä ei ainoastaan kauppa-aihe, vaan Kiinan markkinatalousmaa-asema on teollisuuspoliittinen kysymys. Meidän ryhmällemme on hyvin tärkeää tämä käynnissä oleva keskustelu, koska se on poliittisesti niin tärkeä. Meitä huolettaa se, että meidän teollisuustuotantomme – katoaa jälleen Euroopasta, jos tässä tehdään vääriä päätöksiä. Haluaisin painottaa sitä, että protektionismista ei ole tässä yhteydessä kyse. Sitä joskus esitetään, vaan kyse on reilusta kilpailusta. Se on asia, joka on otettava esiin kaikkialla. Reilun kilpailun edellytyksistä on kyse ja siksi on suhtauduttava varovaisesti tähän kysymykseen markkinatalousaseman myöntämisestä Kiinalle. Ennen kaikkea kysyisin teiltä, kun te esititte tuota yhteyttäkin siihen, että muutetaan lainsäädäntöä tässä menettelyitä. Viittasitte siihen, että Yhdysvalloissa on toisenlainen järjestelmä. Hallinto on siellä ihan toisella tavalla toiminnassa ja saa toiminnan mahdollisuuksiakin. Vähän yksinkertaistaan kysyisin, Miksi emme voisi kopioida Yhdysvaltain järjestelmää? Tämä helpottaisi meidän tehtävämme. Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Ja vielä puhuitte vaikutusten arvioinnista, jota valmistellaan. Voisittekaan kertoa, koska vaikutusten arviointi olisi valmiina meidän käytössämme, jotta meillä olisi riittävästi aikaa ottaa nämä tulokset huomioon keskusteluissa. Puhuitte kolmesta vaihtoehdosta, kun näytellään uudenlaista menetelmää tässä. Eikö ole neljättä vaihtoehtoa? Kiitos. Kyllä Kiitos paljon. Edustaja Nibler ja sitten asia D ryhmästä edustaja Kirsten Darling. Chair, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Rubinacci minä haluaisin olla hyvin sanoisinen. Tällä hetkellä yhdistyneessä kuningaskunnassa meillä on eksistentiaalinen kriisi terästeollisuudessamme. 40 000 terästeollisuuden työntekijää odottavat tällä hetkellä tietoa siitä, mitä heidän tulevaisuutensa tuo tullessaan, koska tässä Steel Europe on päättänyt myydä kaikki yhdistyneen kuningaskunnan tehtaansa ja operaationsa. Tämä on erittäin vakava tilanne ja se liittyy hyvin äh, läheisesti äh, kiinalaisen teräksen polku myyntiin Euroopan markkinoilla. Sitä pahentaa äh, se, että äh, sanotaan, että parlamentti on tehnyt työnsä Euroopan kauppavälineiden vahvistamiseksi, mutta yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on ollut tämä jumittava vähemmistö, joka on pysäyttänyt sen, että olisimme voineet ottaa käyttöön nuo vahvistavat välineet, joten yhdistyneessä kuningaskunnassa ollaan hyvin katkeria tästä tämänhetkisestä tilanteesta. Mut, ja ihmiset sekoittavat kauppaa puolustusvälineidemme vahvistamisen, joka on nyt tapahtuva äh, ja hallitustamme on nyt liikuttava 15. Äh, toukokuuta seuraavassa kauppaneuvostossa, että tämä asia saattaisiin ratkaisua. Se voisi mennä eteenpäin hyvin nopeasti. Italia äh, on jo tehnyt ehdotuksia, jotta saataisiin aikaan kompromissi neuvostossa. Meidän hallitustemme on nostettava tämä asia esiin Kiinan hallituksen kanssa, jotta voitaisiin ratkaista tämä ylikapasiteetti Kiinan tuotannossa. Tämä on tehtävää diplomaattisesti, mutta teidän osaltanne, koska me tiedämme, että tätä keskustelua käydään. Olen samaa mieltä Bertin kanssa. Me olemme odottaneet 15 vuotta. Se on liian kauan, mutta historia ei voi kirjoittaa uudestaan mitä vuoropuhelua on komission ja muiden VTO-maiden kanssa, joiden on tehtävä päätös. Me tiedämme, että Yhdysvalloissa tämä on tekninen päätös, jos ei jossain vaiheessa päättävät antaa markkinatalousaseman, mutta Brasilia, Kanada, siellä se ei ole näin, joten millaista koordinaattoria tässä on? Hm. Olisiko mahdollista, että kaikki VTO-jäsenillä olisi yhteinen näkemys markkinatalousasemasta? Kiitos vihdeinen edustaja Eriksson. Paljon kiitoksia, olen samaa mieltä monien täällä todettujen asioiden kanssa. Ja minulla olisi herra Rubinantsille kysymys pohdin seuraavaa. Me puhumme nyt Kiinasta. Kiina ei ole täysin markkinatalousmaa, tiedämme sen, mutta meillä on tässä kaksi ongelmaa. Yksi niistä on se, joka on tunnettu pitkään, nimittäin se, että Kiina ei ole täysin markkinatalousmaa, mutta toinen ongelma, joka tässä tulee esiin, on se, että nyt Viime vuosina meillä on ollut valtavaa ylituotantoa terästeollisuudessa Kiinassa. Ja nämä kaksi asiaa ovat eri asioita. Tietenkin markkinataloudessakin saattaa olla liikatuotantoa ja se laskee sitten hintoja, usein jopa tuotantokustannusten alle. Esimerkiksi öljyalalla näin on, hinta on laskenut, koska tuotantokapasiteettia on enemmän kuin kulutusta. Miten komissio puuttuu tähän ylituotantokapasiteettiin ja hinnan laskuun, kun hinnat ovat äh, alle tuotantokustannusten selkeästi näiden analyysien mukaan? Ähm. Kiitos paljon. Edustaja López Bermeja, Gwen Gracias, presidente. Gracias, señor director. Creo que a estas alturas... Kiitos, puheenjohtaja Minusta tuntuu, että tässä vaiheessa on selvää, että markkinatalousaseman myöntäminen Kiinalle haittaisi monia aloja, jotka ovat jo kriisissä. Tämän keramiikka esimerkiksi omassa maassani tähän on monia syitä. Teräs ja rauta on myös muistettava tärkeinä aloina. Kuten varapuheenjohtaja Katainen täällä valiokunnassa on jo tunnustanut, niin teräs- ja rautateollisuus on kriisissä ihan kautta Euroopan. Ja monia polkumyyntitutkintoja on käynnissä. Siksi meidän kantamme, haluan tämän selkeästi sanoa, on Kiinan markkinatalousaseman vastainen. On pohdittava, mikä kielteinen vaikutus tällä asemalla olisi työpaikkoihimme. Nyt on tehty tutkimuskin, joka osoittaa, että vaikutus olisi 1,7 jopa 3 miljoonaan työpaikkaan. Nämä työpaikat menetettäisiin markkinatalousaseman myöntämisen kautta. Oletteko tietoisia tästä tutkimuksesta? Ymmärrättekö, minkälainen vaikutus tällä voisi olla tuotantoon? Kun ajatellaan teknologiaa esimerkiksi, entä kysyntä ja työllisyys? Nämäkin asiat on muistettava. Näin aiheutettaisiin korkeampaa työttömyyttä ja alhaisempia palkkoja. TTP-yhteydessä tutkimuksia esitettiin, jotka liittyvät täystyöllisyyteen. Nämä ovat ihan epäuskottavia, kun ajatellaan muita samantyyppisiä sopimuksia. Mitä vaikutuksia on muihin kahdenvälisiin sopimuksiin, joiden nopeuttaminen on komission agendalla? Minä olen ällistynyt tästä, kun en ymmärrä, miksei nykytilanteessa voida jatkaa. Lopuksi me uskomme, että markkinatalousaseman myöntäminen Kiinalle tuo esiin kysymyksiä sosiaalistandardeista ja työmarkkinoiden asemasta. Markkinathan ovat luomus joka on Euroopallekin tuttu, kun Euroopasta on luotu sosiaalinen markkinatalous. Joten tämä koko vapauttamiskeskustelu käydään, mutta entä sosiaalistandardit, nekin on muistettava. Nyt tuntuu siltä, että komissio haluaa purkaa säätelyä markkinoillamme. Kiitos EFDD-ryhmä seuraavana. Kiitoksia. Äh, puheenjohtaja, minulla oli paljonkin kysymyksiä, mutta lähden meidän ryhmämme kannasta, joka aina on ollut hyvin selvä. Nimittäin äh, ei mitään sitä vastaan, että käydään äh, kaupan yhteistyötä Kiinan kanssa. Meidän ei tarvitse pelätä, meidän täytyy perustua tekijöihin faktoihin, esimerkiksi vaikutusten arviointiin ja parempaan lainsäädäntöön. Ensimmäinen kysymys liittyy näihin työpaikkoihin, jotka ovat vaarassa. Haluaisin ymmärtää, miten ne on laskettu, koska olen vähän yllättynyt näiden lukujen suhteen. Toiset kysymykset liittyvät esimerkiksi tähän julkiseen kuulemiseen. Me olemme varsin yllättyneitä näistä rajoista, joilla tämä määriteltiin, niin tässä on paljon heikkoja kohtia. Ensinnäkin tämä on muotoiltu hyvin teknisellä tavalla ja se rajoittaa osallistumista, se ei mahdollista avoimia kysymyksiä, joissa voidaan äh, kertoa näkemyksiä, se on hyvin suuntaan antava ja lähtee vähän siitä, että olisi pakko hyväksyä tämä markkinatalousasema, joten miksi tällaiset valinnat tässä julkisessa kuulemisessa. Lisäksi haluaisin tietää tästä julkisesta kuulemisesta myös, miten aiotte arvioida mm, niiden vastaajien merkitystä, jotka eivät tule Euroopan unionista ja miltä pohjalta. Ja sitten vaikutusten arvioinnista halusin tietää, kuka sen tekee ja jos pysytte esittelemään se huomenna aamulla, niin miten aiotte näin lyhyessä ajassa antaa selkeitä viitteitä ja kaupan puolustusvälineitä yrityksillä, kun tämä kerran päättyy joulukuussa tämä artikla. Ja sitten teidän kokemukseltanne pohjalta, mitä tapahtuu Euroopan teollisuudelle, erityisesti eh, teräs- eh, ja tuotantoteollisuudelle eh, ja PK-yrityksille? Kiitoksia. Kiitos paljon, hyvä kollega. Mr. Sapaiser, missä J'ai différentes euh, Minulla on eri huomioita. Ensimmäinen niistä koskee vanhaa keskustelua VTOn kanssa, Pascalina Min kanssa. Ei ole haluttu tosiasioita tunnustaa, eli sitä, että kaupan vapauttaminen johtaa valtavaan teollisuustyöpaikkojen tuhoutumiseen Euroopassa. Minun maassani yksinkertaisesti sen jälkeen, kun sosiaaliset pääsivät valtaan – 12 BKT prosentista olemme kymmeneen laskeneet teollisuustuotannon osalta. Näitä asioita ei pidä pohtia vain riippumattomuuden itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Sehän on itsestään selvää ja siitäkin nyt voidaan vielä keskustella, mutta meidän pitäisi tarkastella myöskin pitkän aikavälin näkymiä. Tämä sopimushan on, Havannan sopimus oli sodan jälkeen paljon laajempi kuin VTOn. Kyseessä oli kestävän kaupan pohjana toiminut sopimus aikoinaan. Minulla on paljon ystäviä Kiinassa, minun on Kiinaa vastaan, mutta mielelläni ranskalaisia intressejä puolustaisin. Meidän pitää pystyä toimia Kiinan suhteen pitkällä aikavälillä kestävällä tavalla. Me emme voi toisaalta liioitella, luoda ylijäämää toisaalle ja alijäämää toisaalle. Me emme saa systemaattisesti tuhota teollisuuttamme. Sehän uhkaa riippumattomuuttamme, itsenäisyyttämme ja myöskin uhkaa meidän mahdollisuuttamme tehdä kestävää kauppaa pitkällä aikavälillä, kestävää kauppaa. Komissiolla on ideologinen kantansa. Minä haluaisin tietää lopuksi, miksi kollegat eivät edes ole pystyneet takaamaan sellaisia välineitä meille, joita amerikkalaisilla on itsensä suojelemiseksi. Thank you very much, colleague. Kiitos paljon, kollega. Sitten Matteo. Merci, monsieur le président. Et... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen sitä mieltä, että tämä aihe on aivan kyllin vakava ja niin tärkeää, että voi jättää päätöstä vain komission ja neuvoston käsiin. Minäkin haluaisin olla hyvin tarkkaavainen kuulla kansalaisia, ja kun sanon kansalaisia, tarkoitan kaikkia ö, yrityksiä, kansalaisia, kuluttajia ja niin edespäin. Me olemme jo aloittaneet paljon laajemman julkisen kuulemisen, paljon laajemman kuin sen, jonka te toteutatte. Haluaisin kuitenkin sanoa, että vain naivit tai kätyrit tai sellaiset, jotka ovat molempia, voivat tällä hetkellä kuvitella, että pohditaan, onko Kiina markkinatalousmaa vai ei, onko polkumyynti todellista vai ei. Kun tiedämme, kuinka läpinäkymätön tuo kyseessä oleva maa on, niin mitään kysymystä näistä asioista ei kyllä ole. Ja sitten oikeudellisesta kannalta haluaisin vielä sanoa, että minua ei yhtään kiinnosta, mitä komission lakimiehet sanovat. Tämän päätöksen täytyy olla poliittinen. Todellinen kysymys, joka meidän pitää esittää, on toinen. Neuvoston pitää lopettaa tällainen tekopyhyys. Cameronkin Britanniassa krokotiilin kyyneliä itkee investointien osalta ja sitten kuitenkin samaan aikaan jarruttelee kauppaa puolustavien välineiden uudistamisen. Nyt jokaisen pitää tällainen teeskentely lopettaa, tekopyhyys pitää lopettaa. Tämän vuoksi noin 250 000 on arvioitu vaikutukseksi työpaikkojen osalta, mutta se on paljon suurempi todellisuudessa mielestäni. Ja aivan lopuksi, hyvä puheenjohtaja, minä haluaisin, että te tutkitte Euroopan unionin Kiinan kauppakamarin laatimaa raporttia, joka varoittaa ei vain terästeollisuuden ylituotannosta, mutta myöskin keramiikan, paperin, puu ja muiden teollisuuksien ylituotannosta. Meidän koko teollisuutemme on nyt vaarassa. Tässä todiste on se, että 12 kuukaudessa terästeollisuuden hinta romahti puoleen. Eihän yksikään eurooppalainen terästeollisuuden toimija voi enää toimia muutoin kuin tappiollisesti. Tämä on jotakin, mitä pitää pitää mielessä. Eh, madame. Kiitos, edustaja Grostet. Merci beaucoup, monsieur le président. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kuten kollegatkin, minä olen erittäin hämmästynyt. Kiina nauttii puolittaista statusta. Sillä on 15 vuotta ollut aikaa tietyt kriteerit täyttää. Se ei ole näin tehnyt. Me tiedämme erittäin hyvin. Esimerkiksi terästeollisuusalalla ja muillakin aloilla se ei standardeja noudata, kuten kollega tässä mainitsi. Tällä hetkellä se, että markkinatalousasema annettaisiin Kiinalle, on jotakin, mikä vie meiltä mahdollisuudet puolustaa itseämme, sillä polkumyyntisäännöt tällä hetkellä olisivat paljon sen jälkeen paljon vaikeampia toteuttaa. Ja ne sanktiot, joita voitaisiin antaa, olisivat paljon heikompia kuin nykyiset. Eli joka tapauksessa kaikki tällainen voi vain heikentää eurooppalaista teollisuutamme, joka valitettavasti on jo taantumassa. Minä en ymmärrä tällaista, kuinka sanoisin, tässä on tilanne, jossa lähestulkoon sokeasti komissio toimii samalla tavalla kuin se on vuosikymmeniä aikaisemminkin toiminut, eikä ymmärrä minkälaisia seuraamuksia talouskriisillä on ollut tai mitä suuri yleisö ajattelee. Meille on tärkeää puolustaa omaa teollisuuttamme. Sen pitää olla meidän prioriteettimme. En ole sitä mieltä, että teollisuutta voidaan puolustaa sillä tavoin, että annetaan nyt Kiinalle markkinatalousasema. Minä olen keskustellut Kiinan edustajien kanssa ja olen sanonut, että joka tapauksessa me emme voi tehdä muuta kuin toivoa, että Kiinassa tapahtuu yhteiskunnallista kehitystä niin, että lopulta jonain päivänä voitaisiin luoda jonkinlainen tasapaino Euroopan ja Kiinan välillä, mutta tällä hetkellä tämä on mahdotonta. Olen sitä mieltä, että nyt ei tule kysymykseenkään antaa markkinatalousasemaa Kiinalle. Se olisi ehkä 10 vuoden tai 15 vuoden päästä mahdollista, mutta ei nyt. Aina voidaan sanoa, että kaikenlaisia vastatoimia tulee, lentokoneita ei voi enää myydä Kiinaan ja muuta. Mutta tähän täytyy valmistautua. Meidän täytyy pohtia seuraamuksia ja sitten meidän täytyy tarttua sellaisiin välineisiin, joilla voimme puolustaa teollisuuttamme niin, ettei se joudu kärsimään tällaisen ratkaisun seurauksista. Mutta olen sitä mieltä, että naivius on jotakin, mitä emme kertakaikkiaan voi harjoittaa Euroopan unionissa, kun meillä on tällainen yhteiskunnallinen taloudellinen tilanne. Kiitos, edustaja Griffin. Uh, thank you. Kiitoksia, herra Busek. Kuten Junin eh, hienosti sanoi, tämä on todellinen olemassa oleva kriisi. Yhdistyneessä kuningaskunnassa terästeollisuudessa 40 000 työpaikkaa ja kokonaisia yhteisöjä, jotka ovat vaarassa. Mutta tässä ei ole kyse pelkästään teräksestä, myös lasista ja keramiikasta. Minä olin lasitehtaalla omassa vaalipiirissäni St. Helsingissä, perjantaina ja se on vaarassa. Te arvioitte, että 250 000 työpaikkaa olisivat vaarassa, jos markkinatalousasema Kiinalle annettaisiin. Kun me olemme keskustelleet ammattiyhdistys sitten kanssa, niin luku nousi eh, jopa miljoonan työpaikkaan. Tässä ei ole kyse kaupasta tai teollisuudesta, on kyse kummastakin. Me tarvitsemme yhteisen eh, teollisuusstrategian suojellaksemme energiaintensiivisiä eh, teollisuuden alojamme ja työ standardejamme. Me emme voi nyt 15 vuoden kuluttua tässä kävellä kuin unissa kävelijät. Meidän täytyy toimia tässä. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Tamburano. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä puhun ihan lyhyesti. Olen täysin samaa mieltä kaikkien kollegojen hyvin kriittisten puheenvuorojen kanssa. Halusin vain lisätä, että meidän ryhmämme mielestä olisi tärkeää, että tämä, tästä asiasta keskusteltaisiin täysistunnossa ja tehtäisiin päätöslausuma ennen tämän kuun loppua, koska aika on vähän ja parlamentti on ainoa kansalaisten valitsema elin ja silloin meillä voisi olla selvä ja yksiselitteinen kanta. Kiitoksia. Very short. Just une question. Vous... Ihan lyhyesti minulla on vain yksi kysymys. Te kuulitte kaikkia kollegoja, kaikki ovat samaa mieltä kriittisyydessään ja esitänpäkin kysymykseni, miksi komissio ei koskaan kuule tätä parlamenttia, vaikka olemme samaa mieltä kaikki? Jälleen kerran te jätätte meidät sivuun. Komission ongelma Euroopan rakentamisessa. Kiitos oikein paljon. Novalainen lisäisin itse kysymyksen, koska puhelista käytiin kokonaisuudessaan läpi. Hyvä johtaja, VTO-paneeli viime keskiviikkona käsitteli biodieseliin liittyviä polkumyyntitoimia Argentiinan tuonnin yhteydessä. Tämä muistuttaa kovasti tuota vaihtoehtoa kolme. Onko mitään takeita siitä, että VTO ei kyseenalaista tällaisia lisätoimia Kiinan osalta. Tämä on kysymys, joka on vähän samansuuntainen kuin edustaja Niblerin. Hän kysyi vaihtoehdon neljä perään ehkä, kun tällainen mahdollisuus olisi olemassa. Tässä olivat kysymykset. Voinko pyytää teitä käyttämään loppupuheenvuoron? Um, yes. Uh- Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä pyrin vastaamaan eri kysymyksiin parhaan kykyni mukaisesti. minä aluksi haluaisin sanoa, että olen hämmästynyt, mutta olen samaa mieltä siitä arviosta, jonka edustaja Lange on tehnyt. Hän on tuonut esiin sen, kuinka tärkeitä polkumyynnin vastaiset välineet ovat ja kuinka tärkeää olisi se, että järjestelmämme on kyllin vahva, jotta voisimme puuttua tehokkaasti polkumyyntiin, jota tulee Kiinasta. Hän toi myöskin esiin sen, että meillä on itse asiassa kaksi ongelmaa. Ensimmäinen ongelma on ovat ne välineet, joiden suhteen jäsenmaiden täytyy nopeasti toimia. toinen ongelma ovat suhteemme Kiinaan niin, että voisimme puuttua polkumyyntimenettelyihin Kiinassa. Tämä yllättää teitä ehkä, mutta minä olen täysin samaa mieltä analyysin kanssa. Me haluamme jatkaa Euroopassa niin, että meillä on tulevaisuudessakin vahva polkumyynnin vastainen järjestelmä. Esitettiin kysymys siitä, miksi komissiolla ei ole samoja välineitä kuin Yhdysvalloilla. Komissio toimii lain mukaan ja lakihan on Euroopan unionin laki. Ja viimeksi kun tarkistin, niin Euroopan parlamentti oli toinen tämän Euroopan unionin lainsäätäjistä. Edustaja Nimbler tässä kysyi siitä, kuinka voisimme tarkistuksia esittää. Komissionhan pitää nyt vielä päättää, tekeekö se laki aloitteen vai ei. Me olemme tehneet vaikutusten arvioinnin ja me tarkastelemme vaikutusten arvioinnin tuloksia. Luonnollisesti tämä on jotakin, mistä kaikki ovat samaa mieltä ja komissio on päättänyt, että se haluaa nähdä, mikä tilanne on ja se haluaa täyden analyysin tilanteesta mukaan lukien eurooppalaisten sidosryhmien analyysi ennen kuin se tekee päätöksen. päätöksen siitä, voidaanko lainsäädäntöä muuttaa. Yksi asia on aivan selvä, jos haluamme muuttaa metodia, meidän täytyy muuttaa lainsäädäntöä. Jos komissio tekee aloitteen tämän eteen, kauppalainsäädäntö on sitten jotakin, minkä neuvosto ja parlamentti hyväksyvät, niin että Euroopan parlamentti voi tässä yhteydessä täysin käyttää rooliaan kansalainsäätäjänä. Voimmeko sitten matkia Yhdysvaltain järjestelmään? Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Tästä mainittiin, edustaja Nivil mainitsi tämän meillä on itse asiassa tasapainoisempi järjestelmä kuin amerikkalainen järjestelmä. Meidän järjestelmämme ottaa huomioon sen, että teollinen todellisuus Euroopassa ei ole vain sitä, että tuotamme jotakin tuotetta. Kyseessä on myöskin se, että meillä on teollisuustoimijoita, jotka käyttävät näitä tuotteita ja kuluttajia, jotka näitä tuotteita hankkivat. Euroopassa järjestelmämme on monimutkaisempi, se tarkastelee eurooppalaisia intressejä ennen kuin ryhdymme polkumyynnin vastaisiin toimiin ja myöskin se, Ähm, tarkastelee tätä vahingon käsitettä. On tietenkin mahdollista kopioida amerikkalainen järjestelmä, mutta meidän täytyy muistaa, että historiallisesti ajateltuina Euroopan unionin ja Yhdysvaltain järjestelmät ovat olleet melkoisen erilaisia. Amerikkalaisia on vahvasti kritisoitu erityisesti VTOssa. Mutta tästä pääsenkin Kötön eh, Darlingin kysymykseen siitä, minkälaista vuoropuhelua käymme haluaisin vakuuttaa, että me olemme ähm, polkumyynnin ähm, osalta tärkeimpien kumppaneiden, kuten Kanadan, Japanin ja Yhdysvaltain kanssa jatkuvasti vuoropuhelussa. Säännöllisesti käymme sitä ja tämän kuun lopussa VTOssa käsitellään polkumyyntiä. Silloin meillä on mahdollisuus vertailla kokemuksiamme. Ja voin myöskin vakuuttaa, että meillä on hyvin korkealla poliittisella tasolla Yhdysvalloissa kontakteja haluaisin korostaa vielä sitä, että me emme nyt ole samalla, samassa tilanteessa lainsäädännöllisesti kuin amerikkalaiset tällä hetkellä. Meidän pitäisi pohtia, pitääkö meidän mahdollisesti muuttaa järjestelmäämme niin, että se olisi lähempänä amerikkalaista, mutta entä jos amerikkalaiset joka tapauksessa päättävät muuttaa järjestelmäänsä? Teidän tiedätte, että Yhdysvalloissa poliittisten linjojen selkeys ei ole jotain kaikkiin, mikä tulee esiin ennen kuin jossain vaiheessa ensi vuonna, kun uusi hallinto astuu voimaan. Meillä on siis jonkin verran koordinointimahdollisuuksia, mutta todellakin olemme läheisessä vuoropuhelussa. Edustaja Eriksson sanoi, että Kiina ei ole markkinatalousmaa, näin sanoin itsekin alkupuheenvuorossani, mutta sanoin myöskin, että kysymyksessä ei ole se tässä keskustelussa, onko Kiina markkinatalousmaa vai ei. Kyseessä on se, kuinka polkumyynti laskentajärjestelmää pitää muuttaa, jos sitä pitää muuttaa. Mutta edustaja Eriksson sanoi aivan oikein, että meillä on kaksi ongelmaa polkumyynti ja ylikapasiteetti. Ongelma on se, että ylikapasiteetti ruokkii polkumyyntiä ja ylikapasiteetti laskee hintoja. Se myöskin aiheuttaa sen, että yrityksiä menee konkurssiin. Kiinassa konkurssilainsäädäntöä taas ei ole. On siis polkumyynnin ja ylikapasiteetin välillä selkeä yhteys, mitä sitten teemme ylikapasiteetin suhteen. Se ei ole aivan selvää. Me tuomme sen esiin jokaisessa kokouksessa kiinalaisten viranomaisten kanssa. Ja tiedetään, että meillä on jonkin verran kokouksia ennen huippukokouksia. On myöskin tärkeää OECDssä käsitellä mahdollisuutta puuttua tukiin ja kapasiteettiongelmiin. Mutta jälleen kerran Kiinaan liittyen tämä kysymys on erittäin poliittinen ennemminkin kuin dialogia. Tämä vaatii mielestäni hyvin korkean tason poliittista vuoropuhelua Kiinan kanssa. Minä edustaja Lobes Bermeholta kuulin sopimuskysymyksistä tässä. Jälleen kerran haluan olla hyvin selvä. Me emme puhu siitä, että poistamme olemassa olevia tulleja tai suojia. Polkumyyntitoimet ovat mahdollisuus lisämaksuja luoda, mutta näitä nykyisin olemassa olevia lisämaksuja voidaan vain tietyn menettelyn kautta luoda, jos tehdään valitus ja jos on olemassa oikeudelliset perusteet sille, että lisämaksuja asetetaan. Kukaan ei keskustelekaan siitä, että tulleja purettaisiin kiinalaisilta tuotteilta. Tämä on se suuri virhe tai väärinymmärrys, jonka mukaan 3,5 miljoonaa työpaikkaa Euroopan unionissa voitaisiin menettää. Tässä ajatellaan, että polkumyynnin vastaisen menettelyn purkaminen 30 prosenttiyksiköllä purkaisi kiinalaisille tuotteille asetettuja tulleja, mutta tämä on aivan väärä ajatus. Toinen asia, jota on muotittu, on itse asiassa todellisempi. Meillä on kritisoitu tutkimus, joka tarkastelee näitä ilmiöitä Kiinassa yksityiskohtaisemmin. Sitten edustaja Borelli mikä on työpaikkojen tilanne. Meillä on noin 52 Kiinan vastaista toiminta ja monet näistä liittyvät Euroopan unionin mm, teollisuuden laajempaan huoleen. Jos kertoisin, että terästeollisuudessa 55 000 kautta on tämä luku, niin sanoisin, että se on mahdotonta, kun työntekijöitä terästeollisuudessa on paljon enemmän Euroopassa, mutta nämä työntekijät ovat siis niitä, joita suoraan nämä tapaukset tutkinnat ovat kes- koskettaneet. Ja nyt ymmärtää, että tutkinta on hyvin suppea, sillä on hyvin tiukat määritelmät. Se on se pohja, jota me käytämme. Kuinka sitten voimme näitä seurauksia laskea? Me olemme palanneet taaksepäin, olemme käyttäneet erilaisia metodeja. Edustaja Grostet sanoi, että metodin muuttaminen tuhoaa järjestelmän. Me olemme tehneet erilaisia simulaatioita asiasta ja näin ei näyttäisi olevan. Vaikuttaa siltä, että olisi mahdollista, että järjestelmämme on tämän jälkeenkin kyllin vahva. Julkinen kuuleminen, kyllä, se on tekninen, koska tämä kysymys on tekninen julkinen kuuleminen on tehty niiden parissa, jotka näitä polkumyynnin vastaisia toimia käyttävät, yrityksiä, jotka ne tuntevat. Tämä on jotakin, mitä me teemme usein, kun teemme sisämarkkina asioissa julkisia kuulemisia, mutta te tiedätte, että minä olen tehnyt investointien parissa töitä ja me teemme avoimin kysymyksiin perustuvan julkisen kuulemisen ja tuolle meitä kritisoitiin aivan samoin, että komissio käyttää avoimia kysymyksiä ja pyrkii näin vaikuttamaan tuloksiin. Me teemme kuitenkin todellisuudessa parhaamme. Le- Lövenin yliopisto, joka on Euroopan vanhempia yliopistoja, on saanut toteutukseen tämän tutkimuksen ja Trade-pääosaston verkkosivuilla tutkimuksen tulokset tullaan julkaisemaan. Uskoakseni vastasin tässä kaikkiin kysymyksiin. Viimeinen kysymys, hyvä puheenjohtaja, Argentiinan biodieseliin liittyen. Tämä ei ole oikeastaan aivan sama asia. Argentiinan suhteen meidän täytyy päättää, onko meillä – perusteet sille, että meillä on vain yksi tällainen tuote. En ole aivan vakuuttunut VTOn paneelista tässä. Tässä meillä on paljon laajempi, yleisempi menettelyyn liittyvä keskustelu. Minä en käyttäisi tätä paneelia jotenkin merkkinä siitä, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua. Tässä puhuin varmaan hyvin pitkään, mutta meillä on paljon kysymyksiä. Me tarvitsimme kyllä kaikki nämä vastaukset, kun kysymykset olivat meille niin tärkeitä. Markkinatalousaseman myöntäminen Kiinalle on siis todella tärkeä kysymys meidän taloutemme kannalta. Kiitos oikein paljon teille, johtaja Rubinacci. Toivomme menestystä. Ja toivomme myös, että kuuntelette meidän ääntämme myös koska se on meille hyvin tärkeä aihe. Kiitos jälleen kerran. Uh, <clears throat> dear colleagues, ladies. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, me siirrymme nyt esityslistalla kohtaan viisi, eli äänestyksiin. Aivan ensin koeäänestys. Koeäänestys. Take your electronic. Pyytäisin teitä käyttämään äänestyskorttienne. And uh, put, put your card to the slot. Pyytäisin nyt, että laitatte äänestyskorttinne sinne laitteeseen. Now uh, is a testing vote. Nyt äänestys. What is a question for testing vote? Mikä olisi kyllä tähän sopiva kysymys? Onko äänestyskortti jäänyt kotiin on kysymykseni. Okay. Uh, well, I think it's uh, very reliable for... Tuo oli varmasti luotettava äänestystulos. I close the vote. Äänestys päättyy. Oh, it's great. Mahtavaa. Mutta pyydän, että jätetään ne puoli seitsemän asti. Silloin Itrivaliokunnan kokous päättyy. Kiitos oikein paljon. Nyt siirrytään äänestämään. Ensin EUn rautatiealan teollisuuden kilpailukyky. Martina Werner on esittelijä. Meillä on tässä vain yksi äänestys. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Suullinen kysymys siis. The vote is closed. Äänestys Accepted. Hyväksytty. Well, this is not many of us. No. Uh, well, Other accepted was 28. Well, okay, okay. Well, do, oh, It's okay. Well, let us... Selvä, toistetaan tämä. Selvä, hyvät ystävät. Kun on hyvin vaikea nyt olla Brysselissä. Äänestys alkaa uudestaan. Suullinen kysymys, joka koskee tukee rautatiealan teollisuuden kilpailukykyä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. It's much better. Paljon parempi. Kiitos paljon. Hyväksytty. Ja sitten esitys. EU-ratatialan teollisuuden kilpailukyky. Martina Wernerin päätöslauselma. Tarkistus 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 31 äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pyydän nostamaan kättä kunnolla. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Luulematta tarkistetaan. 48. 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. Selvä. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 60. Tarkistus 60. Äänestys päättyy. Hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 62. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 ja 80 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 75 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta tarkistetaan 107. Tarkistetaan 107. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Ja pyydän, että nostatte käden oikein selvästi. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 suullisen tarkistuksen kera vihreältä. Tunnette tuon suullisen tarkistuksen. Vastustaako joku? Onko vastalauseita? Uh, okay. So it is... Selvä. Ilman suullista tarkistusta ilman suullista tarkistusta, siis kompromissi 16, ilman suullista tarkistusta, jota vihreät ehdottivat. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 137 puolesta, vastaan, tarkistetaan. 137. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 suullinen tarkistus EPP-ryhmältä Onko vastalauseita? Huomaan, että täällä on vastalause, joten 146 ilman suullista tarkistusta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 153 puolesta vastaan. Se hyväksyttiin. 152 hyväksyttiin. Siksi siirrytään tarkistukseen 153. 153 nyt tänne puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 153. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 165 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 167 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tarkistetaan. 174 Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 175 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 178 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 180 toinen osa ainoastaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty 191 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 192 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 218 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 218 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty myös. Minusta tuntuu. Haluatteko tarkistaa? No tarkistetaan 227. 227. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää Ehkä hylätty, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi. 13. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kone koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Koko päätöslauselma. Päätöslauselma, ei lainsäädäntö, mutta päätöslauselma. Äänestys päättyy. 51 puolesta, 6 vastaan. Kiitos oikein paljon ja onnittelut, edustaja Werner. To the second. Mennään sitten seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Uusi eteenpäin suuntautuva innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia. Edustaja Teresa Griffin oli esittelijä ITRE-valiokunnan puolesta. Kompromissi yksi puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta, vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta, vastaan tyhjä hylätty. 12 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. 14. 14. Tarkistus 14. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 tyhjää ääntä. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvä on, hyväksytty. Sitten 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää todennäköisesti hyväksytty, mutta tarkistetaan. Tarkistus 34. 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 49. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta vastaan, tyhjää, hy- hylätty, hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 61 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Kompromissi 9. Tarkistamme kompromissin 9. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan, tyhjää, ylätty Kompromissi 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 75, suullinen tarkistus SND-ryhmältä. Onko vastustaako kukaan? Kyllä vastustusta on, joten äänestämme ilman suullista tarkistusta. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 77. Tarkistetaan. Hyvä on. Hyvä on. 75 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 77. Äänestys päättyy. Hylätty. 78 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 79. Äänestys päättyy. Hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 82. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 85 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 84 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 84. Äänestys päättyy. Hylätty. 86 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 86. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 87 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 87 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty tällä kertaa. Ja loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 48 puolesta, 6 vastaan, 3 tyhjää, onnittelut ja kiitoksia oikein paljon. Menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Ja Jean-Marinescu, avaruusvoimavarat Euroopan turvallisuudessa ja puolustuksessa. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Suullinen tarkistus esittelijältä ja edustaja Kreeliltä. Vastustaako kukaan? Ei. Tarkistus yhdeksän tällä suullisella tarkistuksella. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 14 puolesta Haluatteko, että tarkistamme 13? Hyvä on, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää äh, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 56 Tarkistetaan se. Äänestys päättyy. Ylätty. 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 62 puolesta. Vastaan liittyviä. Tarkistetaan. Hyvät kollegat sosiaalidemokraateista, nostakaa kätenne. Äänestyksemme päättyy tähän, mutta silti minun on tämä sanottava. 62. Tarkistamme sen. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myönteinen lopputulos. Onnittelut esittelijälle. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos kollegat. 5, 6 ja 7 kohdat esityslistalta on nyt äänestetty. 5, 6 ja 7 siis. We are in the item number 8. Nyt esityslistan kohta kahdeksan. Olemme aivan aikataulussa kello 10.30 tasan. essir rahasto ensimmäisen vuoden tarkastelu ja katsaus tulevaisuuteen. Keskustelu esirahaston rahaston toimitusjohtajan Wilhelm Molterin kanssa. Hyvät ystävät, olemme aivan aikataulussa, mutta pyytäisin, että annatte mahdollisuuden tämän esityslistan kohdan käsittelyyn. Jos ette halua meidän kanssamme täällä olla, pyydän, jos ette halua täällä kanssamme olla, niin ainoa mahdollisuus on jäädä tänne tai poistua hiljaisuuden vallitessa. Mutta kukaan ei minua kuuntele. Well, I will say as in primary school, in the first class. Tämä on ihan kuin ekaluokkalaisten kanssa. So, our topic. Meidän aiheemme. Toistan tämän aiheen vielä uudestaan. Kollegat Turmes, and... Kollegat Turmes ja Van Bremt. Kollegat Turmes, no niin. At all. Kollega Langen. Kollega Langen ja Roil. Langen ja Sanokaa nyt niille. Okei, okay, thank you. Mm, no niin. Kiitos paljon. Aihe on hyvin tärkeä. Esirahasto. rahasto Euroopan strategisten investointien rahasto, ensimmäisen vuoden tarkastelua katsaus tulevaisuuteen. Me keskustelemme esirahaston toimitusjohtajan Wilhelm Molterin kanssa. Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Esir-asetus hyväksyttiin vuonna 2015. ITRE-valiokunta oli voimakkaasti mukana hyväksymistyössä. Yksinomainen toimivalta säännön 54 mukaan meidän esittelijämme ei nyt paikalla, mutta silloin pohdittiin sitä, mitä, mistä löydetään resursseja ja mihin investoidaan. Tämä rahasto ja rakenne ovat nyt olemassa. Valiokuntaamme kiinnostaa seurata tarkkaan tämän välineen täytäntöönpanoa. Rahaa menetettiin, mutta onneksi ei kovin paljon, koska puolustimme kovasti horisontti 2020 varojamme ja melko onnistuneesti. Mutta kuitenkin on hyvin tärkeää painottaa sitä, että haluaisimme nähdä esirin tuloksia jo vuoden jälkeen. Toivoisimme siis, että te toimitusjohtajana voisitte alustaa keskusteluamme. Olkaa hyvä. Mr. Chair, good morning everybody. It's a... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. On hienoa olla täällä. Haluaisin nyt tehdä muutamia alustavia huomioita nopeasti. Aivan aluksi meidän täytyy muistaa, että Euroopassa on vielä melkoisen matalaa kasvua. Kasvuaste vaihtelee. Tämän lisäksi meillä on työllisyystilanne, joka on vielä erittäin epätyydyttävä, erityisesti mitä tulee eräiden syrjäisempien alueiden jäsenmaihin ja nuoriin niissä. Sitten meillä on vielä investointivajetta valtavasti Euroopassa, vaikka sitä on katettu. Me olemme vuoden 2008 kriisiä edeltävän tason alapuolella reilusti ja Eurooppa on menettänyt kilpailukykyään kansainvälisellä kentällä. Mikä meidän markkinakokemuksemme sitten tällä tässä hetkessä on? Ensinnäkin yritykset ja yrittäjät valittavat säätelyepävarmuudesta markkinoilla. Epävarmuus on yksi jarruttavia seikkoja investointien tiellä. Tämän lisäksi meillä on vielä rajallinen riskinkantokapasiteetti liikepankeilla. Tämä liittyy pankkiunionin kehitykseen ja myöskin julkishallinnollisten toimijoiden mahdollisuus julkista kulutusta harjoittaa on rajattu, kun valtiontaloutta yhä terveytetään. Ja tämän lisäksi Eurooppa on vielä tilanteessa, jossa pääomamarkkinat ovat alikehittyneet muihin alueisiin verrattuna. Ja samaan aikaan meillä on likviditeetiä markkinoilla hyvin paljon tämä EKPn toimiin liittyy. Tämän vuoksi Juncker loi investointisuunnitelman Euroopalle. Ja mielestäni on erittäin tärkeää muistuttaa teitä siitä, että tämä investointisuunnitelma perustuu kolmelle pilarille. Ensimmäinen pilari on se, että me luomme investoinnille suotuisan ympäristön, jotta voisimme saada investointeja niin, että sisämarkkinat, digitaaliset markkinat, energiamarkkinat ja pääomamarkkinat saataisiin toimimaan. Ja tämän lisäksi meidän täytyy tehdä rakennemuutoksia jäsenmaissa ja poistaa esteitä kehityksen tieltä. Toinen pilari on se, että meidän tulee tukea reaalitaloutta neuvoin. Tämä luo, tarkoittaa sitä, että me luomme neuvontakeskuksia, jotka ovat joulukuussa jo viime vuonna käynnistäneet toimintaansa. Tämä on avainasemassa ja myöskin tärkeä osa komission investointitukitoimia. Ja kolmannes, kolmas pilari on rahoituksen lisääminen reaalitalouteen, että kasvua todellakin syntyisi. Tämä kolmas pilari on kuuluisa ESIR. Minulla on ollut, ähm, ollut kunnia olla tässä työssä mukana, kuten teilläkin Euroopan parlamentissa täällä. Mikä tilanne sen tällä hetkellä on? Tämän vuoden tammikuun alusta lähtien Esirin hallinto on täysin kunnossa. Meillä ei ole vain hallintoneuvostoa ja investointikomitea. Meillä on myöskin muu johto, joka on täysin toiminnassa. Meillä on tämän lisäksi olemassa olevat säännöt. Ensinnäkin asetus, joka täällä hyvin nopean menettelyn kautta hyväksyttiin. Aset ehdotus antaa selkeät ohjeet ja ohjelinjat sille, mitä tukikelpoisuus on, mitä täydentävyys on ja niin edespäin. Tämä on meille hyvin tärkeää. Tämän lisäksi tällä välin hyvin paljon lisäsääntöjä on määritelty. Hallintoneuvosto on niitä määritellyt. Se ohjaa toimintaamme investointikomitean lisäksi kyseessä ovat investointiohjelinjat, eri indikaattorit, avainindikaattorit, käytetty metodologia ja niin edespäin. Tämä perustuu luonnollisesti kansallisten pankkien ja investointifoorumien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja myöskin investointien ohjelinjat pohjaavat samaan työhön. Kaikki nämä asiakirjat ovat julkisia ja saatavilla. Se on tärkeää myöskin tietää. Kolmas hyvin tärkeä ohjelinja on tämä tulostaulukko. Siinä parlamentti on tehnyt hyvin paljon töitä, jotta tämä tulostaulukko olisi toimivampi ja se on yksi ohjaavista perusperiaatteista meidän työssämme. Tarkoittaa sitä, että meillä on neljä pilaria. EFSin päämäärät kaikki tunnette, ne perustuvat myöskin tähän ESIR-asetukseen. Toinen pilari on hankkeiden laatu. Kolmas on mm, niiden toimivuus. Neljäs niiden täydentävyys kun ne täydentävät yksityistä pääomaa ja muita investointeja. Tämä on se linja, jolla me olemme tehneet hyvin onnistuksella töitä. Mikä sitten tilanne on nyt mm, muutama kuukausi esirastuksen toimenpanon jälkeen. Me olemme tällä välin päättäneet 10,5 miljardin rahoituksesta esirin tukemiin investointeihin. Ja meillä on jo 78 miljardia euroa kasassa. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on jo tästä mainostusta 315 miljardista suuri osa koossa. Maaliskuun loppuun mennessä katoimme 24-28 jäsenmaasta. Euroopan investointipankki toimii työssä mukana. Se täyttää työnsä mielestäni melkoisen hyvin. Tämän lisäksi myöskin sektorijakauman osalta meillä on tiettyjä prioriteetteja. Yksi prioriteetti on energia-ala, uudistuva energia, energian jakelu. Toinen ala on kuljetus ja liikenne investoinnit eh, liikenneinfrastruktuuriin, kolmas ovat eh, PK-yritykset, tuki PK-yrityksille Euroopassa. Ja luonnollisesti ympäristö- ja ilmastonmuutos ja innovoinnit ovat eh, yksi sektori. Nämä jaetaan teille. Saatte kopion, josta näette, että tutkimus ja kehitys näyttää olevan melkoisen pieni osuus, mutta se on ehkä hämäävää, sillä kaikissa näissä osioissa, kuljetuksessa, liikenteessä, energiassa, infrastruktuurissa ja niin edespäin, tutkimus ja kehitys on mukana. Myöhemmin vuotena vuonna tulette saamaan selkeämmän kuvan siitä, että tarkoitus kasvattaa myöskin innovoinnin ja tutkimuksen kapasiteettia on otettu mukaan ja että tuotamme tulosta myöskin sen suhteen. Te puheenjohtaja pyysi, että käysin läpi katsauksen omaisesti, minkälaisia haasteita meillä on ollut. Tässä toisin kuusi seikkaa esiin, ehkäpä tulevaa keskustelua ajatellen. Ensinnäkin projektien luominen. Me emme ole se taho, jota projekteja luo. Me rahoitamme projekteja ja me takaamme projekteille rahoitusta, EIPn pyynnöstä, mutta eh, projektit luodaan muualle ja niille tarjotaan investointikeskuksista neuvoja. Ja myöskin meillä on aivan selkeä tavoite toimia kaikissa jäsenmaissa, kaikissa 28 jäsenmaassa. Kolmanneksi sen meidän täytyy yksityisten investoijien osuutta kasvattaa. Tässä sanon asian suoraan. Jos muistatte, työn alkumetrejä silloin, kun keskustelimme näistä kuuluisista projektilistoista. Tuolloin vuonna 2014 saimme sellaisen kuvan, että kyseessä on vain julkisinfrastruktuuri, mutta niin ei todellakaan ole. Me pyrimme ähm, julkisinfrastruktuuriinvestointeja ja yksityisiä investointeja tasapainottamaan. Tämä näkyy erityisesti pk-yrityksissä. Neljäs prioriteetti on innovointiosuuden kasvattaminen, tutkimuksen kehityksen osuuden kasvattaminen. Viidenneksi infrastruktuurin osalta meidän täytyy saada kiinni jäsenmaita niin, että me voisimme saada mukaan myöskin rakenneuudistuksiin yksityistä pääomaa. Ja sitten kuudes haaste on yhteinen haaste. Meidän täytyy käyttää paremmin ESIR-toiminnan ja rakennerahasto rahoituksen yhdistämismahdollisuutta. Tässä on valtava ponnistus rakennerahasto ja kohesiorahasto toimia ja maatalousrahasto toimia yhdistää ja myöskin ESIR pitäisi ottaa mukaan tämän sekoitusajattelutavan mukaan. Ei siksi, että meillä olisi tässä keskitettyä rahoitusta, vaan niin kuin ESIRissä nyt on, vaan me saamme myöskin tätä hajautettua rahoitusta esimerkiksi rakennerahastoista mukaan. Vastaan mielelläni kysymyksiinne, en vain tänään. Jos teitä kiinnostaa vuoropuhelu ja keskustelu, minä olen valmis tulemaan uudestaan myöskin hyvin mielelläni vieraaksenne. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä johdannosta. Nyt poliittisten ryhmien puhujat. EPP-ryhmän nimissä Thank you. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia tästä lyhyestä ytimekkäästä esityksestänne. Tämä on erittäin hyödyllinen yleiskatsaus asiaan. Minulla on muutama kysymys, jotka kaikki menevät samaan suuntaan. Eli yksi on tämä, onko tämä ähm, jatkuma samantyyppinen kuin mitä aikaisemmin oli Äh, ajateltu? Toiseksi, miten, milloin aiotte todennäköisesti saavuttaa tuo sataprosenttisen rahoituksen, joka oli tämä lopullinen tavoite, kun Esirin perustimme, ja kolmenneksi, äh, onko kiinnostus tähän hankkeeseen jatkuva, onko se kasvamassa, onko se vähenemässä, mm. onko meillä yhä enemmän yksityistä määrärahaa, joka osallistuu tähän? Onnistummeko siis? Kiitos. Koska minun on lähdettävä puheenjohtajakokouksen, joka alkaa 11. Lähden kokouksestamme. Meillä ei ole varapuheenjohtajaa täällä läsnä, mutta ei vanhin suinkaan, mutta pisimpään jäsenenä ollut edustaja Rybi pyytäisin teitä toimimaan puheenjohtajana valiokuntakokouksessa. Edustaja Modian seuraava puhuja. Thank you. Kiitos. Puhun Katin van Bremtin nimissä. Hän valitettavasti ei myöskään voi olla paikalla. Kiitokset siitä, että tulitte tänne tänään. Hienoa nähdä teidät täällä. Ja hienoa, että tarjositte myös mahdollisuutta tavata toistekin täällä valiokunnassa. Varmasti tiedätte, että tämä valiokunta oli vastuussa siitä, että asetettiin esirin prioriteetit, puhuttiin sen käytöstä. Ja jotkut meille tärkeät varat otettiin esiriin. Me aiomme niitä taistellen puolustaa tulevaisuudessakin. Asettamistamme prioriteeteista voidaan mainita innovointi, puhuittekin siitä. Ja todella uusi, uudet innovoinnit. Ja sitten suuri lisäarvo, että otetaan hankkeita, jotka eivät muuten toteutuisi. Ja sitten tutkimus ilmasto kysymyksissä, erityisesti joulukuun kokouksen jälkeen. Jos katsotaan sitä, mitä ensin on sovittu, en ole oikein varmoja, miten pitkälti on vastattu näihin tavoitteisiin, joita me esitimme valiokuntana, erityisesti tuossa innovointi- ja kestävyystavoitteiden osalta. Ymmärrän esittämäni kommentit, mutta minua huolettaa se, että innovointimääritelmää on tässä vähän venytelty. Kun aikaisemmissa keskusteluissa on käynyt ilmi arviointi ja tämä tulostaulukko myös – kiinnostavat. On huolehdittava siitä, että tämä on julkista tietoa, että toimitaan avoimemmin, kun tulostaulikkoa käytetään ja kun se luodaan. Ilmeisesti haluttiin antaa vihreää valoa ennen kuin investointikomitea aloitti työnsä. Onko energiatehokkuushankkeita ollut liian vähän? Ja myöhemmin tunnustitte tämän toteutettavuusongelman julkisen sektorin, julkisten investointien ja yksityisten investointien yhteistyössä myös. Ja sitten nuo alustat, kun katsottiin Esirin suuntaan, haluttiin niitä ja miten niitä nyt kehitellään niin, että voidaan yhdistellä pienempiä hankkeita jälleen keskittyen energiatehokkuuteen. Ranskassa taisi olla ihan hyvin onnistunut hanke tällä saralla – mutta myös katsoen muita hankkeita, kuten vihreät osuuskunnat. Tämähän olisi energia-alalla juuri hyvää työtä, että voisimme tukea. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Gratulmes on seuraava puhuja. Uh, thank you very much, and I think it's, it's, uh... Paljon kiitoksia. Tämä on varmaankin hyvä merkki merkki että meillä on näin kokenut henkilö esiriä johtamassa. Äh, kiitokset äh, teille ja tervetuloa. Tiedän, että tämä oli valtava haaste, oli suuri haaste äh, saada ihmisiä johtamaan esiriä. Minä olen kaiken kaikkiaan melkoisen tyytyväinen. Minulla on muutamia kysymyksiä. Ehkäpä komissio EIP voisivat vastata tähän parlamentille luvattiin noin 315 miljardia ja teknistä tukea esiiriin, mutta äänestysten jälkeen komissio, kävi että komissio ei kertonut niinkään totuutta. Meillähän on 20 miljardia. Ja kun kysyttiin komissiolta, kuinka nyt mistä tämä 20 miljardia oikein on, niin he kertovat, että se on rahastosta. Kohe, komissio on siis laskenut tämän rahan mukaan aivan hyvin tietäen, että se ei ollut edes Brysselissä käytössä, vaan jo jaettu muualle. Minulla on myöskin energiatehokkuuteen liittyvä kysymys, niin että teillä on 203 energiatehokkuus asiantuntijaa, jotka pyrkivät näitä projekteja saattamaan eteenpäin, sillä ongelma on se, että meillä on paljon pieniä projekteja, meidän pitäisi saada jotakin tukikelpoista aikaan, mutta eihän nyt kolme asiantuntijaa voi vivuttaa tätä. Minun kysymykseni onkin siis se, kuinka voimme liikevoimaa luoda niin, että voisimme käyttää tätä teknisen tuen rahoitusta rakennerahastoista niin, että teknisestä tuesta voisimme maksaa minä jo syyskuussa komissiolta ja EIPltä tiedustelin, voitaisiinko saada sellainen malli, ähm, jonka kautta toteutuisi tekninen tuki energiatehokkuudessa kansallisesti, niin että voisimme ottaa rakennerahastosta sitten slovanialaisille, romanialaisille, bulgarialaisille asiantuntijoille rahoitusta. Tätä ehdotusta monet hallitukset Kaakkois-Euroopassa tukivat. Ja ehkäpä nyt komissio voi kertoa minulle, onko tämä hyvä ajatus. Jos se on hyvä ajatus, niin kertokaa minulle, oletteko se toteuttamassa tai jos on teidän mielestäni hölynpölyä, niin kertokaa miksi näin on. Mutta minä en pidä sitä, että herra Safkovic viittaa, että tämä oli hyvä ajatus ja sitten kuusi kuukautta myöhemmin mitään ole tapahtunut. Toinen asia. Itä-Eurooppa jos mennään lukuihin, Puolassa on melkoisen paljon rahaa, mutta ensisilmäyksellä minulla on tunne, että suhteellisesti rahaa on hiukan vähemmän. Onko teillä vastaus tähän? Ja tämä tekninen tuki, josta puhuin, voisiko se olla osa ratkaisua? Ehm, herra Katainen vieraili täällä ja sanoi, että meillä voisi olla ehm, hankeportaali. Ja täällä omassa asiakirjassanne sanotte, että meillä olisi seitsemän ja puolen seitsemän puolikertainen vipuvaikutus, kun aikaisemmin puhuttiin 15 ja me olimme melkoisen epäileväisiä jo tuolloin, ei vain minä, mutta esimerkiksi edustajien Debakke ja muutkin. Eli kertokaa tästä hiukan enemmän. Tack. Debakke onkin seuraava puhuja. Um. Kiitos puheenjohtaja. Sen jälkeen, mitä Claude sanoi ajattelisin tuota kerrannaisvaikutusta ja täydentävyyttä. Valiokunnalle pitää kyllä selittää vähän paremmin, mitä tässä tapahtuu. Sen tyyppiset hankkeet, joita minä olen nähnyt, ovat sellaisia hankkeita, joita EIP on jo valinnut, tai ne liittyvät normaaloin eip rahoituksen Täällä valiokunnassa pyydettiin erityisesti, että uudet esirhankkeet olisivat tällaisia suuremman riskin, enemmän pääomaa tarvitsevia hankkeita. Ehkä voisitte kertoa tästä nyt vähän lisää. Toinen kysymykseni liittyy tuohon. Viittasitte itsekin siihen, että osallistuminen yksityiseltä puolelta ehkä laahaa vähän jäljessä ainakin odotuksimme nähden. Ja miten tämä asia nyt korjataan on kysymykseni. Alun perin ajateltiin, että jäsenvaltiot sanovat 100 prosenttia poliittinen, julkinen rahoitus. Minä uskon myös, että yksityistä rahoitusta tarvitaan paljon lisää. Miten tämä tehdään? Onko yksityisillä investoijilla riittävästi luottamusta? Ymmärtävätkö he, miten järjestelmä toimii, jotta voitaisiin tutustua siihen tarkemmin ja tulla ehkä näihin juhliin mukaan, vaikkakin vähän myöhässä? Joten kysyisin, miten te saatte tämän aikaan? Entä nämä eri investointialustat, jotka luotiin alun perin pitää mielessä, että tarvitaan yksityisiä kumppaneita myös mukaan. Minun käsitykseni nyt on se, että yleensä nämä välineet lähtevät liikkeelle julkisesta rahoituksesta, joskus yksityisiä investoja saadaan mukaan, mutta kuka tässä on nyt ensimmäisenä liikkeellä? Julkiset tahotko ja sitten muutama yksityinen investoija liittyy mukaan vai – Luodaanko nyt todella näiden järjestelyiden kautta uusia mahdollisuuksia yksityisille investoijille tulla uusille aloille? Ja sitten PK-yritysosio. Keskusteluita kävimme täällä varapuheenjohtaja Kataisen kanssa täällä. Sanottiin aina, että PK-yritysten rahoittaminen on tärkeä esirinosa, mutta lisäksi tarvitaan korkeamman riskin hankkeita. Minä näen jälleen, että suuri osa rahoista käytetään siihen, että tuetaan pankkirahoitusta, mutta – Tämän tyyppiset välineet eivät pysty tukemaan tällaisia korkean riskin, korkean suuren mahdollisuuden hankkeita. Eli eikö pitäisi tukea paljon enemmän esirahoin myös investointirahastoja, yksityistä investointia ja riskipääomaa, jotta vähennettäisiin vähän tässä pankkien taseongelmia tänä päivänä. Tässä ensimmäiset kysymykseni. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Seuraavana Guen nimissä edustaja López Permero. Eh, gracias, señor director, señor presidente. Tengo Kiitoksia, hyvä johtaja, hyvä puheenjohtaja. Minulla on se vaikutelma, etteivät nämä rahastot oikein onnistu Espanjassa – Niillä ei ole kovinkaan paljon onnea Espanjassa. Äh, Hankejoukko, velkakirjat, Castor-hanketta EIP äh, rahoittaa. Tappiot ovat 1,8 miljardia. Nyt toinen äh, laina, ajattelen, tämä on symbolinen. Euroopan investointipankki. Edessä on rahoitussudistukset, jotka ovat 4 miljardin arvon voiset, joten kuinka paljon mene, tappioita joutuvat eurooppalaiset veronmaksajat kantamaan ja kuinka paljon sitten suursijoittajat ja keinottelijat lopulta ovat sitten työpaikkansa menettäneet. Muutama kysymys vielä. Ensimmäinen kysymys liittyy tähän Eva Goa-tapaukseen. Nämä ovat nämä kriteerit, joita noudatetaan, kun lainoja myönnetään. Euroopan unioni näyttää tällaiselta rahoitajalta, joka äh, kovasti haluaa keinotella, mutta EU voisi toimia toisin. Se voisi lainoillaan äh, tukea eurooppalaisen yritysmallin luomista. Vähimmäisedellytys on äh, työntekijöiden äh, osallistumisen tukeminen yrityksissä, niiden yri, niissä yrityksissä, jotka näitä lainoja saavat. Ja tällä tavoin myös näiden yritysten hallinto eh, ja integroituminen yhteiskuntaan paranisi. Ollaanko tällaista ajateltu? Ja sitten vähän yleisempi kysymys lopuksi, nimittäin, että Junckerin suunnitelma – edistää suuria energia- ja liikenneinfrastruktuureja ilman, että se tukee sillä reaalitaloutta. Oletteko arvioineet, millaisia seurauksia Junckerin suunnitelman määrärahoja tulee olemaan? Tukevatko ne julkisia investointeja vai perinteistä teollisuutta siellä, missä Euroopan unioni ei vielä, on vielä päätoimia Äh, tuotannon parantamiseksi eivätkä markkinat. Tämä olisi välttämätöntä, jotta äh, alueellinen yhteenkuuluvuus parantuisi. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Schaffhauser. En 2012... Äh, Vuonna 2012 me esittelimme ohjelman jonka tarkoituksena oli elvyttää investointien avulla. Summat Tämä ohjelma oli suurten pankkien valmistelema ja äm, herra Masanini ja Monti olivat sitä hakemassa. Siis summat olivat 500 miljoonaa ja keskus pankki oli luonut tämän mahdollisuuden. Tämä oli määrällistä elvytystä reaalitaloudelle. Sektorit olivat samoja, liikenne, energia, pk-yritykset. Toiminta oli kuitenkin aivan erilainen tuossa mallissa. Meillä oli ajatuksena tasapainottaa rakenteellisesti alijäämäiset maat. Eli meillä oli investointivirasto, joka nojasi julkisiin kansallisiin pankkeihin ja pyrki ohjaamaan näillä sektoreilla ohjaamaan näillä perusteilla projekteja näissä maissa ja etsimään uusia projekteja. Tarkoituksena oli luonnollisesti hoitaa sitä tapaa, jolla projekteja suunniteltiin ja ohjattiin ja me tuolloin jopa tiedustelimme tukea, jota emme sitten kuitenkaan saaneet eri tahoilta. Valitettavasti tämä projekti ei koskaan toteutunut. Meillä oli tarkoitus olla jotakin uutta. Uskoakseni Junckerin ohjelmassa on tiettyjä hankaluuksia. Ensinnäkin, kun annetaan takeita, jotta saataisiin vipuvoimaa aikaan, uusia hankkeita ei oikeastaan synny. Mahdollisuus on jo olemassa, mutta se ei välttämättä synny sellaisella sektorilla, jota todellakin, joka todellakin tarvisi apua elpyäkseen. Mielestäni on erittäin välttämätöntä eurooppalaisen makrotalouden tasapainon vuoksi, pahoittelen nyt hyvä puheenjohtaja, mielestäni aivan välttämätöntä, että meillä on sellaisia välineitä, jotka mahdolliseksi tasapainottaa pohjoisen ja etelän epätasapainoa. Euroongelmaa tämä ei myöskään ratkaise. Eli sitä, kuinka pohjoisen ylijäämä investoidaan etelään niin, että se olisi tuottavaa. Ilman investointivirastoa tämän tyyppistä ongelmaa ei saada koskaan euroalueella ja euron suhteen ratkaistua. Olemme tuohon tuomittuja. Teidän täytyy pohtia sitä, kuinka Junckerin suunnitelmaa voitaisiin käyttää uudella tavalla. Mutta mutta meidän täytyy mennä aivan tämän logiikan loppupisteeseen asti, jos olemme kerran aloittaneet. Kiitos edustaja Rafaser. Panko Lopes on seuraavan puhuja. Olkaa hyvä. Muchas gracias. Eh. Kiitos paljon. Sen tiedon pohjalta, jota olemme saaneet, tämä investointisuunnitelma on herättänyt myönteisiä odotuksia. Minä pelkään pahoin, että nyt siirrytään toivon tilanteesta pettymysten suuntaan. Me olemme kuulleet tilanteesta, joka pyrittiin korjaamaan, kun talouskasvu oli alhaisella tasolla, työttömyyttä oli paljon, työttömyystilanne on ongelmallinen. Monissa maissa haluttiin parantaa kilpailukykyä myös. Edistää kasvua ja työllisyyttä ja kilpailukykyä siis. Ja eikö meillä ollut vielä toinenkin tavoite, joka kuuluisi osaksi tähän työhön? Eli päästäisiin eroon valtavasta epätasa-arvosta, joka tämän kriisin kautta on syntynyt. En ole ihan varma, että tällaisen projektisuunnittelun kautta pystytään huolehtimaan siitä, että taloudestamme tulee dynaamisempi, kilpailukykyisempi ja että sillä pystyttäisiin vastustamaan työttömyyttä, joka on erityisen kiperä ongelma omassa maassani Espanjassa. Haluaisin ehdottaa, että komission tulisi toimia aktiivisemmin niin, että saataisiin enemmän vauhtia näihin hankkeisiin. Se on kaikkein tärkeintä tällä hetkellä. Minulla olisi toinenkin pyyntö. Toivon, että jatkatte toimintaa kunnianhimoisesti niin, että poliittiset tavoitteet, jotka asetimme, todella saavutetaan. Lisäksi, ei ole pakko vastata nyt heti, myöhempikin vastaus sopii hyvin. Minä halusin kysyä omasta maastani Espanjan osallistumisesta näihin hankkeisiin, koska minun maani on yksi näistä maista, joihin kriisi on vaikuttanut kaikkein pahiten työttömyystilanteeseen ja epätasa-arvoon. Kiitos. Sydämestä kiitokset. Edustaja Grostet. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä strateginen investointirahasto edustaa suurta toivoa taloudessamme ja niille, jotka pelkäsivät ryhtyä investoimaan. Tämä on täysin välttämätön tuki. Se vastaa suuria odotuksia, joita ihmisillä on, ja siksi on tärkeää tukea sen toimintaa ja pyrkiä saamaan siitä kestävä. Haluaisin tässä tehdä yhden asian selväksi. Se on minusta tärkeää. Olen keskustellut siitä yritysedustajien kanssa kentällä. Nimittäin tämän rahaston toiminta. Kentällä yrityksillä on tunne, että ne eivät aina ymmärrä, kuinka kaikki tämä toimii. Yrityksellä on vaikeuksia tehdä hakemuksia. Vaikuttaa siltä, että poliittiset ja talouden toimijat odottavat paljon, mutta he ovat myöskin pettyneitä, kun heillä on mielikuva siitä, että kaikki on liian monimutkaista. Tukea helposti saa ja tässä kriisitilanteessa kaikki me toteamme, että todellakin nyt olisi kiire toimia. Kaikki olemme kiittäneet puheenjohtaja Junckerin toimia, mutta tällä hetkellä tuntuu siltä, että kentällä ihmiset ovat melkoisen pettyneitä. Meidän täytyy toimia nopeasti ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tuntea paremmin ihmisten odotukset ja tarpeet, mutta myöskin vastata niihin paremmin. PK-yrityksiä on paljon paljon sellaisia, joilla ei ole oikein mahdollisuuksia tulkita kaikkia tarvittavia tietoja internetsivujen välitykselläkään. Luonnollisestikin englanti on yleinen käytty kieli, mutta kuvitelkaapa yrittäjää, joka haluaa jonkinlaisen hankkeen toteuttaa ja sitten hän joutuu tällaiseen hirvittävään menettelyhetteikköön ja kaikki on vielä selitetty englanniksi, niin sitten hän on kyllä aivan hukassa. Euroopan täytyy olla lähellä kansalaisia ja läheisyys tarkoittaa myöskin sitä, että eh, kaikki eri tiedot käännetään eri kielille. Tämä on aivan välttämätöntä, että asiat olisivat avoimia, että ihmiset ymmärtäisivät meitä. Meidän täytyy pyrkiä toimimaan paremmin. Tämän minä halusin mainita meidän pitäisi asettaa itsemme hetkeksi näiden yrittäjien asemaan. Kiitos. Kiitos edustaja Grostet. Angelika Nibler. Last but not least. Viimeisenä, mutta vähempänä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa myös osaltani. Kiitoksia puheenvuorosta. Minulla on kaksi konkreettista kysymystä. Jotkut kollegoista tästä puhuivatkin jo. Minua kiinnostaisi siis se, kuinka paljon hankkeita on ja miten ne on jakautuvat maiden välille. Olen kuullut, että 24, 24 valtiossa näitä hankkeita on, mutta millaisessa suhteessa näitä on eri maissa teidän hank- olen lukenut, että hankkeita on 53. Mä kiinnostaisin minua ja näen, että Itä-Eurooppa on huonosti edustettuna. On yksi Puolassa, yksi kai Kroatiassa, yksi Slovakiassa ja siinä kaikki. Eli jos voisitte kertoa meille tästä tarkemmin, niin olisin kiitollinen. Toinen kysymys, digitaaliset infrastruktuurit niiden kohdalla rahoitusta ei pyydetä kovinkaan paljon. Miten tämä äh, selittyy? Kyllähän äh, kysyntää pitäisi olla esimerkiksi laajakaista rakentamisen suhteen, siksi olen yllättynyt, että tässä äh, kysyntää ei ole. Ja kolmas kysymys, jo kiinnostavina henkilökohtaisesti, pitääkö teidän kovasti mainostaa tätä vai huomaatteko, että nyt ensimmäisten kuukausien jälkeen kiinnostuneet potentiaaliset sijoittajat tulevat itsestään teidän pakeillenne, eli miten tämä sujuu ja miten me edustajat voimme auttaa teitä ponnisteluissanne. Oikein sydämestä kiitokset. Minäkin haluaisin lopuksi esittää kysymyksen. Tämä liittyy riskipääomaan. Siihen viitattiinkin jo täällä, että pienten ja keskisuurten yritysten osalta riski on tässä suurempi. Kollega Turmes viittasi siihen – ETS-päästökauppajärjestelmä on keskustelun kohteena tällä hetkellä. Ja siinä on tämä innovaatiorahasto, joka luotiin. Olisiko nyt uudelleen tarkastelun yhteydessä ehkä järkevää se, että ETS-varat vahvemmin otettaisiin sataprosenttisesti energialan hankkeisiin, jotta päästäisiin tavoitteisiin, joita me esitimme. Tämä olisi meille tärkeä kysymys myös, koska täällä parlamentissa nämäkin päätökset on tehtävä. Näin annan teille uudestaan puheenvuoron, olkaa hyvä. For, for this, uh, uh... Paljon kiitoksia tästä hyvin, hyvin hienosta sarjasta kysymyksiä. Se antaa minulle mahdollisuuden selventää tiettyjä asioita. Ensinnäkin edustaja Karins, hän ei olekaan täällä enää, mutta hanke jatkumoon liittyen minä näen asiat niin, että kehitys kulkee nimenomaisesti asetuksen määrittelemillä linjoilla. Eli energiapuolella se kohdistuu energian mm, infrastruktuuriin ja nyt digitaalisella alalla me kehitymme digitaali-infrastruktuuriin ja myöskin sosiaaliinfrastruktuuriin. infrastruktuuriin mielenkiintoisesti esimerkiksi sosiaaliseen asuntotuotantoon tai sairaaloihin. Tämähän on mielenkiintoinen kehityskulku. Olemme myöskin saaneet hyvin paljon innovaatio-osiossa kysyntää aikaan. Tämä liittyy kasvavaan yksityisen sektorin kysyntään. Suurin osa yksityisistä yrityksistä näitä innovaatioita toteuttaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kehitys kulkee oikeaan suuntaan. On kyllä totta, että innovaatio-osioita tarvitaan tässä työssä. Vielä enemmän se tulee kasvattaa. Mielestäni eräs asia on tärkeä. Tämä on ehkä hiukan ristiriidassa sen kanssa, mitä te totesitte minusta. Ehm, innovaatio ei aina vain tutkimukseen ja kehitykseen perustu. Kyseessä on prosessin kehittäminen. Jos innovaatio määritellään hirvittävän suppeasti, keskitytään suurteollisuuteen, sillä pienet yritykset ovat innovoivia, mutta niillä ei ole kapasiteettia mennä varsinaiseen tutkimukseen mukaan. Meidän täytyy ymmärtää, että innovaatio on myöskin prosessilähtöistä. Se on hyvin tärkeä seikka. Meillä on mahdollisuus energiainnovaatio esimerkiksi yhdistää digitaaliseen agendaan. Esimerkiksi älykkäät mittarit, jos tarkastelemme energiatehokkuutta. Tämä on erittäin hieno esimerkki siitä, että energiapolitiikan tarpeita digitaalisiin toimiin voidaan kattaa. Tulostaulukko ja sen sisältämät kriteerit ovat luonnollisesti julkisia, että näette vielä tämän vuoden aikana kertomuksen siitä, mikä tämä hetkinen tilanne on. ERBn kertomus selkeästi tuo kehitystä esiin. Me tarvitsemme vielä sopimuksen Euroopan parlamentin kanssa. Neuvottelut ovat auki, mutta vihreää valoa olemme saaneet toimitusjohtajana. Tämä luottamuksellisuussopimus liittyy myöskin kertomusten julkaisuun. Formelin suhteen meillä on kaksi hyvin mielenkiintoista kenttää. Energiatehokkuus on näistä ensimmäinen. Jos ajatellaan, että meillä on ryhmä pieniä hankkeita, me tarvitsemme jonkinlaisen rakenteen, joka ne yhdistää. Investointifoorumi voi olla tällainen rakenne. Meillä on konkreettisia esimerkkejä jo Ranskasta. Tämä on toiminut erittäin hyvin. Tämä on fantastinen kokemus ja se voitaisiin toistaa. Meillä on hyvin paljon mahdollisia kumppaneita, joiden kanssa se voitaisiin toistaa. Sen toinen hanke liittyy laajakaistaan. Jos Niebler kysyi, miksi tällä laajakaista sektorilla ei ole tapahtunut paljon. Yksi syy on se, että näitä pieniä hankkeita täytyy yhdistää yhdeksi ryppääksi ja luoda suurempi rakenne. Mielestäni meillä on mahdollisuus tässä kehitykselle. Minähän tunnen oman maani parhaiten ja kaikki sanovat, että 5-7 miljardia tarvitaan laajakaista hankkeisiin. Hallitus on niitä myöskin jo rahoittanut, mutta yksinkertaisesti se, että kaikki tämä saataisiin yhteen, kun meillä on liittovaltion rakenne, niin tämä on melkoisen haastavaa ja teidänkin parhaiten tuntemassanne maassa on tällainen liittovaltiorakenne. Sitten edustaja Turmus, tämä 20 miljardia on todellakin suunnattu investointineuvontakeskukselle, joka on ollut käynnissä jo muutamia kuukausia. Ja on melkoisen mielenkiintoista, että näitä pyyntöjä on tullut hyvin paljon. Niitä ei kuitenkaan tullut niinkään julkiselta sektorilta, vaan yksityiseltä sektorilta. Ja toisekseen meidän täytyy pohtia, kuinka näitä rakenteita voitaisiin yhdistää ryppääksi. Kolmanneksi meidän pitää pohtia, kuinka me voimme rahoittaa näitä yksityisen ja julkisen yhteishankkeita. EIPllä on kokemusta rakennerahastoista neuvontatuen tarjoamisessa Unkarista ja Bulgariasta on havaittu, että tämän neuvontatoiminnan äh, kulut on voitu kattaa rakennerahastoista. Meillä on siis olemassa olevia esimerkkejä, mutta tällä hetkellä se rajoittuu näihin tapauksiin. Itä, Euroopan maat, niissä ei ole kovinkaan paljon hankkeita vielä käynnissä. Sillä on kaksi selitystä. On aivan totta ensinnäkin, että erityisesti tätä teknistä tukea pitäisi tarjota siellä hankkeiden luomiseksi, myöskin hankkeiden suunnitteluun, mutta tässä täytyy ottaa huomioon myös se, että toinenkin syy on näiden maiden taloudellinen rakenne nimittäin. Jos vertaatte länsi Eurooppaa Itä-Eurooppaan, Länsi-Euroopassa on keskisuuria yrityksiä paljon ja Itä-Euroopassa tilanne ei ole näin kehittynyt. Se voisi olla ehkä yksi selitys. Tästä pääsemmekin kolmanteen osioon tekniseen tukeen ja hallintokapasiteettiin. Näin kertoihin liittyen tässä näette vain ulkoisen kertoimen, mutta tämä 2-15 kerroin koskee sekä sisäistä että ulkoista. Tähän sisäiseen kertoimeen täytyy siis lista ulkoinen, se johtaa tähän 10,5 niin miljardiin. Jos nämä kaksi käsitellään yhdessä, me voimme todeta, että olemme aivan aikataulussa kertoimien suhteen, mutta tämä kertoinhan ei kosketa mitään yhtä yksittäistä hanketta, vaan koko ESIR-salkkua. Me olemme kuitenkin oikealla linjalla. Sitten Nostele Becker ähm, eip liittyen esimerkiksi viime vuoteen asti EIPn suunnittelussa on ollut niin kuin erityistoiminta osio 45 miljardia 72 kokonaislainoituksessa Euroopan unionissa ja Tätä kasvatetaan tulevilla, tulevina vuosina 22 miljardia. Tämä on siis valtava muutos me menemme kahden kolmasosan tasolle. Tämä nimenomaan vastaa teidän kysymykseen. Ja sitten yksityisen osalta meillä on näitä formeja, jotka määritelmällisesti houkuttelevat yksityisiä investointeja ja tämän lisäksi meillä voi olla yksityisen ja julkisen sektorin yhteisiä hankkeita, jotka houkuttelevat yksityistä pääomaa. Kolmannekseen meillä on myöskin tämä riskipääomasektori ja siinä suurin osa rahoituksesta tulee yksityiseltä sektorilta, vain pieni osuus EIPltä. Meidän täytyy käyttää eri tuotteita. Ja eri mm, pääomaa, suoraa pääomaa sen suhteen. Meillä ei ole vielä valmista ratkaisua. Tämä ei ole kovinkaan yksinkertaisesti se vaatii erityisasiantuntijuutta ja erityispätevyyttä. Minä en kuitenkaan ole sitä mieltä, että esimerkiksi EIP takaukset ovat pankkirahoitusta. Tällainen pääomahelpotus on väline, jonka avulla me pankkien lainoituskapasiteettia pyrimme kasvattamaan. Tarkoituksena tässä pääomahelpotuksessa on lisälainoituksen aikaansaaminen. Muutenhan tätä ei annettaisi pankeille lainkaan. Siksi ei olekaan totta, että tämä olisi vain pankkirahoitusta. Jos ajattelee, mitä EIP tekee ja Euroopan keskuspankki tekee, Euroopan keskuspankki tarjoaa likviditeettiä liikepankeille, jotta nämä voisivat antaa lainoja. Ja samaan aikaan pankeilla on pääoma rajoitteita ja Basel 4 ei tee asioita niille helpoksi. Siksi tämä pääoma helpotusväline – on yksi mahdollisuuksista, joiden avulla lainoituskapasiteettia voidaan kasvattaa liikepankissa niin, että ne voivat lainoittaa erityisesti pk-yrityksiä. On erittäin tärkeää, että tämä asia ymmärretään selvästi. Espanjassa meillä on paljon hankkeita. Tiedämme, että Abingo on yksi näistä yrityksistä. EIP tällä hetkellä äh, tämän yrityksen uudelleen järjestelyä odottaa. Se tilanne on. Jos vertaamme ähm, perinteistä ähm, rakennerahoitusta ja sitten rahoitusta PPPn kautta, Voisin antaa esimerkiksi seuraavaa. Minun kokemukseni mukaan emme voi enää perinteistä rahoitusta rakennerahoitukseen verrata. Nyt on kyseessä jo aivan eri asia. Itse asiassa kysymys on se, tapahtuuko mitään investointeja ilman rakennusrahoitusta, sillä julkisen sektorin mahdollisuudet ovat rajatut. Me huomaamme, että yritykset ovat juuri tämän järkeilyn itsekin käyneet muidenkin rahoitusmallien osalta läpi ja mielestäni yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö ei ole mikään kysymys, jos se on mahdollisuus, jos on väline on olemassa, sitä pitää käyttää. Jos ideologista keskustelua haluaa käydä vielä investoinneista, niin voimme todeta, että investointeja ei tapahdu kylliksi. Se on minun kokemukseni. Sitten edustaja Schaffhausen jo parin viikon ajan meillä on ollut mpp liittyvä työ ja nyt valmistellaan mpp liittyviä suoria toimia. Meillä on tulevien kuuden tai kahdeksan viikon aikana MPP tapahtuma ja myöskin siihen liittyvää keskustelua täällä parlamentissa. Ja me olemme aivan varmoja, että tämä työkalupakki MPP-alalla tulee kasvattamaan mahdollisuuksiamme suuresti. sektorilla asetus kattaa tarpeet aivan selvästi. Se on melkoisen laaja kenttä, mutta mielestäni siinä ei ole mitään vikaa. Toisaalta meillä on myöskin selkeä merkki siitä, että meidän täytyy turvautua Euroopan unionin eri politiikkaan, esimerkiksi energiatehokkuuden alalla ja niin edespäin. Haluaisin tehdä kuitenkin yhden selvennyksen vielä. EFSI ei, ESIR ei ole mikään taikatemppu, joka ratkaisee kaikki olemassa olevat ongelmat. Jos liikaa odotuksia asetetaan esiriin ja ajatellaan, että esimerkiksi se kaikki kohesio toimet voi kattaa ja kaikki rakenneuudistustarpeet kattaa, niin siinä tapauksessa te odotatte meiltä liikaa. Esir ei ole mikään taikatemppu, joka ratkaisee kaiken. Ja siksi sanoinkin, että työmme koostuu kolmesta pilarista. Sitten edustaja Lopes, turhautuminen, niin meillä oli suuri tapahtuma täällä Brysselissä. Noin 600 yrittäjää oli mukana uskoakseni ja voin kertoa, että tässä eilisessä konferenssissa meillä oli erittäin suurta kiinnostusta ilmassa. PK-yritykset erityisesti sanovat, että tämä väline antaa näkökulmaa investointeihin. Se antaa näkemyksen siitä, kuinka voitaisiin investoida ja kuinka voitaisiin myöskin tasapainottaa tilannetta ja puuttua työmarkkinoiden erittäin vaaralliseen tilanteeseen tällä hetkellä, erityisesti nuorison osalta. Siksi voin vahvistaa ja me kaikki voimme varmaankin toivottavasti tunnustaa, että tämä on väline, joka tarjoaa toivoa. Edustaja Grosstedt, kyllä todellakin meidän täytyy äm, tehdä markkinointiakin. Tähän viittasin eilisessäkin tapahtumassa. Me matkustamme tällä hetkellä pääkaupungista toiseen ja pyrimme saavuttamaan myöskin alueita, sillä monet näistä hankkeesta ovat alueellisia hankkeita ja eilen meillä oli jotakin melkoisen mielenkiintoista. Ehkä muutkin jäsenmaat voisivat tätä pohtia. Teidän parhaiten tuntemanne maa. Minä en tiennyt tätä, mutta siellä on tällainen investointi, niin kutsutusti komissaari nimetty. Eli siellä on henkilö, joka vastaa sekä julkisen että yksityisen sektorin yrityksiin, yrityksille niiden tarpeisiin, niin kysymyksiin mielestäni tämä on erittäin mielenkiintoista. Tämä on hieno esimerkki. Esimerkiksi jos ajatellaan sosiaalista asuntotuotantoa, energiatehokkuutta ja näitä niihin liittyviä hankkeita, he voivat olla yhteydessä esiriin tämän tuki henkilön kautta. Mielestäni se on erittäin mielenkiintoinen esimerkki. Ja sitten hallintoon liittyen kyllä te olette oikeassa, mutta toisaalta minun täytyy myöskin selventää jotakin. Asetus, jonka te hyväksyitte, ei leikkaa taakkaa, sillä jos ja kun ajatellaan näitä raportoinnin luomia taakkoja, niin niiden täytyy tasapainottaa. Minähän en voi kertomuksia luoda ilman tietoja. Meidän täytyy toisaalta tasapainottaa tilanne ja saada se toimivaksi. Tähän pyritään, mutta olette aivan oikeassa. Nämä ovat niitä kysymyksiä, jotka ovat aina ERVtä tietyllä tavalla painostamassa. Meillä on nyt tällä hetkellä kaikissa Euroopan unionin pääkaupungeissa toimistoja, jotka aukeavat. Se on hyvin suureksi avuksi. Jostain Niebler meillä on 52 hanketta, mutta eihän tämä liitä tietenkään 28 jäsenmaassa. 14 näistä jäsenmaista on tällä hetkellä katettu että 13, 14 tai 13. Ja juuri tätä edustaja Turmaskin sanoi, meidän täytyy kasvattaa kapasiteettia toteuttaa erityisesti infrastruktuuriprojekteja näissä maissa. Ei F kattaa muita näistä hankkeista. Haluaisimme antaa myönteisiä merkkejä. Voin sanoa, että ensi viikolla 25 jäsenmaata on jo katettu ja ja nämä EIF-toimet ovat hyvin tärkeitä, sillä ne tukevat ähm, PK-yrityksiä nimenomaan näissä maissa. Meidän ei pitäisi siis äh, tuomita liian nopeasti. Asetus äh, kattaa nimenomaisesti PK-yritykset ja nämä sektorit. Sitten tässä mainittiin äh, Kirjoitustoiminta se on jatkuva haaste, joten pyydänkin, että te voisitte olla esirin lähettiläitä. Te olette yhteydessä kenttään, te tunnette alueita, tunnette alueiden tarpeet, jos tarvitsette jotakin tukea tässä, voimme auttaa myöskin teidän intressienne kattamisessa. Sitten edustaja Rybik, tämä riskipääoma-osio, kyllä todellakin riskipääomaa kysytään yhä enemmän. Tämä näkyy markkinoilla. Komissio myöskin tällä hetkellä hyvin tiiviisti käsittelee sitä, kuinka riskipääoma voitaisiin ottaa mukaan Euroopan tasolle, jotta voitaisiin myöskin ulkopuolisia investoijia houkutella. Välillä ongelma näissä ulkopuolisissa toimijoissa on se, että ne ovat hyvin alueellisia, hyvin pieniä toimijoita. Nämä eurooppalaiset riskipääoma toimijat ja toivottavasti tämä on EIFn kanssa yhteisessä tehtävää työtä. Toivottavasti saamme sen mukaan. Ja jos teillä on ajatuksia siitä, kuinka voisimme toimia tällaisten äm, riskipääoma tarjoajien kanssa, ne ovat hyvin tervetulleita. Startup-ympäristö puolestaan Euroopassa ei ole niin huonossa tilanteessa enää, mutta meidän täytyy tällainen niin kutsuttu toinen kuolemanlaakso välttää. Meidän täytyy rahoituskuiluja kattaa ei vain startup-yritysten osalta, vaan niitä hiukan suurempienkin osalta. Paljon kiitoksia. Tässä olivatkin varmaan kaikki kysymykset, joita esitette. Olen valmis palaamaan takaisin, jos kutsutte minut. Kiitoksia. Ja Claude, äh, extra niin, Claude, lisää huomioon vielä kaksi minuuttia. Niin, minulle myös erityinen kysymys komissiolle. Eli jos joku komissiosta voisi minulle vastata. Selvä. Vastauksen saimme jo. Komissio voi lähettää tämän suoraan sinulle. Okei. Okay. Selvä, näin. No vielä puheenvuoropyyntö. Olkaa hyvä. Muy brevemente, simplemente... Ihan lyhyesti. Jos voisin viitata äsken sanottuun ja yhteen kommenttiin, että meidän pitäisi toimia lähettiläinä. No joissain tapauksissa olemme juuri tehneetkin näin. Olemme pyrkineet näin edistämään hankkeiden toteutumista. Toisaalta odotamme vielä pankilta vastauksia. Me olemme odottaneet jo kolmen kuukauden ajan ja tämä on hankala määräaika. Jos voitte selkeästi sanoa, mikä hanke on mielessä, niin voin sitten antaa tämän kysymyksen EIPlle eteenpäin. Selvä, kiitos. Toimitusjohtaja Mottinen, sydämelliset kiitokset teille. Minusta tuntuu, että ESIR on teillä hyvissä käsissä. Itrelle on tärkeää, että olemme säännönmukaisesti yhteydessä. Erityisesti meille teollisuusvaliokuntana on tärkeää nähdä, mitä edistystä tapahtuu. Mielellämme annamme näille hankkeille tukemme. Me mielellämme olemme esilähettiläitä lähettiläitä omissa kotimaissamme. Ja siksi tämä yhteys on meille niin tärkeä. Kiitos oikein paljon ja samalla kutsun tulevaan ITRE-kokoukseen. Toivon, että teillä on mahdollisuus tulla sydämestä kiitokset. Gut, dann kommen wir zum äh, nächsten Punkt. Seuraava kohta, monivuotisen rahoituskehityksen 2014-2020 vaalien jälkeisen tarkastamisen valmistelu. Parlamentti pyrkii tässä jo ennalta aloitteen kautta osoittamaan tulevaisuutta. Olemme iloisia siitä, että entinen komission jäsen Janus Lewandowski on lausunnon valmistelija. Tietenkin teollisuusvaliokunnassa on erityisen tärkeää ajatella ja tulevaisuuteen. 2030 vuoteen mennessä 30 prosenttia – tuotannosta pitäisi tulla Euroopasta. Tässä tarvitaan todella innovaatioita. Siksi pyytäisin kollega Lewandowskia esittelemään tämän lausuntonsa. 53 artiklan mukaan budjettivaliokunta on tässä vastuuvaliokunta. On ajateltu, että tämä puolivälin arviointi Euroopan komissiossa saadaan pöydälle – vuoden 2016 loppuun mennessä horisontti 2020 Galileo Copernicus verkkojen Eurooppa, ehkä er- nuorten yrittäjien Erasmus, myös business, enkelit ja yrittäjät ovat meidän työsarkaamme. Meillä on paljon työtä. Oikein hyvä Janus, että voimme ajoissa esitellä ehdotuksemme. Ole hyvä. Kiitos. Tietenkin Itren lausunnossa pitäisi heijastella erityisesti meidän valiokuntamme kuuluvia asioita. Mutta meidän tulisi myös muistaa se, mitä tässä uudelleen tarkastellaan. Kyse on rahoituskehyksistä, jotka ovat pienemmät kuin aikaisemmin. En ole käynyt koskaan aikaisemmin. Yleensä Euroopan budjetit ovat kasvaneet. Mutta kovien paineiden takia myös Cameronin puolelta, mutta muutenkin budjettia pyrittiin vakauttamaan 2014-2020 on pienemmät rahoituskehys kuin 2007 2014. Eli alusta lähtien olimme hyvin tietoisia siitä, että luultavasti tässä on kuilua käytettävissä olevien varojen – ja laajempien EUn toimivaltuuksien välillä. Siksi tarvitaan kunnollinen uudistus nyt, ja tämä olkoon tiukka parlamentin kanta. Katsomme tätä uudestaan, mutta sitten tarvitaan lakimuutoksiakin nykyrahoituskehyksiin myös siksi, että ulkoinen ympäristömme, toimintaympäristömme on kasvanut. Meillä on uusia hankkeita, kuten esirahasto, josta toimitusjohtaja kanssa juuri keskusteltiin, ja sitten siirtolaispolitiikan haasteet. Tässä on erittävästi syitä vaatia tämän kehyksen kunnollista uudistamista. Tässä on muistettava, että uudistuksia ei voida tehdä meidän ohjelmiemme varoista, horisontti 2020 kosmeja tutkimus kaiken kaikkiaan. Tämä käy selvästi ilmi lausuntoluonnoksessani. Se, mitä esiriin on otettu, pitäisi saada vähitellen näiden rahoituskehysten aikana vielä takaisin. Nämä ovat itselle tärkeitä kysymyksiä meidän prioriteettimme, joista sovittiin monivuotisissa rahoituskehyksissä. Ovat yhtä tärkeitä kuin esirin tavoitteet. Jos on vähemmän rahaa nyt siksi, että takuurahastoon painotetaan alkua kovasti. Malterer painotti sitä, että tarvitaan lisää synergiaa eri ohjelmien välille. Esirahasto, rakenne, investointirahastot, horisontti, kosme. Nämä ovat usein ITREn ohjelmia. PK-yritykset myös tarvitsevat välttämättä parempaa rahoitusta. Ja se, mikä on todella tärkeää, on, että komissio ennen tämän vuoden loppua, vuoden 2016 loppua, esittää tällaisen uudistuksen tai uudelleen tarkastelun. Ja siinä puhutaan täytäntöönpanosta. Täytäntöönpano on kovasti myöhässä. Meidän pitäisi voida arvioida, miten on onnistuttu ja katsoa myös tulevaisuuteen sen pohjalta, mitä tämän mennessä tiedetään, mutta Jokainen jo tietää, että tämä on hyvin myöhäinen sopimus, josta neuvoteltiin myöhään. Me olemme myöskin täytäntöpanossa jäljessä viime vuonna alle yksi miljardi maksettiin. Ja nyt täydessä vauhdissa puhuttaisiin 20 tai 30 vuosittain. Ja nyt alle miljardi on maksettu monivuotisiin ohjelmiin. Eli todella kun arvioimme tilannetta täytäntöönpanon pohjalta, niin meidän pitäisi pitää mielessä, että olemme kovasti olleet myöhässä sopimuksen synnyssä ja sen täytäntöönpanossa se olisi otettava huomioon. Tässä on lausuntoluonnokseni sisältö. Kiitos. Oikein sydämestä kiitokset. Tämä on tärkeä tosiasia todeta. Nyt rakenteet ovat kovasti muuttuneet. Ja totta kai on välttämätöntä, että parlamentti hyvissä ajoin tuo omat kantansa julki, jotta voidaan myös nähdä, miten eri ohjelmia tähän mennessä on täytäntöön pantu, erityisesti ESIRin yhteydessä. Tämä on meille suuri haaste. SJD-ryhmä, edustaja Moody. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Ja haluaisin kiittää herra Lewandowskia hänen lausunnostaan ja meillä onkin paljon yhteisiä näkemyksiä, äh, kun katsotaan äh, hoituskehyksen uudistusta ja äh, tätä valiokuntaa myöskin liittyen esiriin ja siihen, miten tätä työtä rahoitetaan tämän budjettikohdan kautta. Ja sanoitte, että meillä on priori, samanlaisia prioriteetteja Esirin kanssa, mutta tuolla rahastolla tehdään hyvin erilaisia asioita Esirin kautta, saadaan aikaa vipuvaikutusta ja uuden tyyppisiä rahoitusmuotoja. Meidän täytyy ylläpitää näitä eroja ja korostaa niitä ja tunnistaa nämä eri tulokset, jotka tätä kautta syntyvät. Joten meidän on katsottava, mitä on tapahtunut esirin seurauksena, mitä leikkauksia on tapahtunut esirin seurauksia, ja meidän on saatava nämä palautettua. Se on yksi prioriteettimme, ja myöskin tämä kysymys siitä, että horisontti 2020 pitäisi hallinnoida kunnolla, ja miten vältetään tämä nämä myöhästyneet maksut. Tässähän, tällähän alalla saattaa tämä vaara piillä. Ja sitten sitoumukset, joilla olisi rahoitettava prioriteetteja. Meillä on tietenkin kokouksen tulokset, kiertotalous, teollisuus, politiikka ja energiaunioni. Ja sitten äh, tämä tuloksellinen budjetointi ja äh, myöskin sen äh, määritelmä ja meidän on oltava proaktiivisia siinä, mitä meidän mielestämme sen pitäisi tarkoittaa. Sydämelliset kiitokset Alden nimissä. Edustaja Fanjevenhäysen. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun kollegamme De Valkerin kanssa. Hän on esittelijänä toisessa asiassa, jota käsitellään juuri nyt Ekon valiokunnassa, joten hän ei päässyt paikalle. Luen siis hänen lausuntonsa. Hyvät kollegat, kuten aikaisemmatkin puhujat, haluaisin edustaja Lewandowskia kiittää hänen mietintöluonnoksestaan. Se ottaa huomioon jo suurimman osan minulle ja ryhmälleni niin tärkeistä seikoista. Minun täytyy sanoa, että olen hyvin tyytyväinen tekstiin, sillä se selkeästi tuo esiin myös sen, että meidän pitää ja me tulemme käsittelemään monivuotisen rahoituskehyksen puoliväliarvioiden tärkeyttä. Meillä on seitsemän vuoden monivuotisen rahoituskehyksen neuvottelut, jotka ovat hyvin vaikeita, kuten tiedämme. Ja kun meillä on puoliväliarviointi nyt käsillä, meidän täytyy tehdä mahdollisimman paljon, jotta voisimme turvata budjetin tasapainon ja meidän intressimme. Te selkeästi toitte esiin Horisontti 2020 ja ESIRin aiheuttaman ristiriidan. Me käsittelimme ja komission jäsen Kataisen kanssa viime kuussa ja tilanne oli hyvin selvä. ESIR-hankkeet ovat hyvin erilaisia kuin ne, joita olisi rahoitettu Horisontti 2020 ohjelmasta. Tämä tekee tilanteen vielä selvemmäksi. On selvää, että olisi hyvin tärkeää erityisesti perustutkimuksen alalla taata se, että Horisontti 2020 rahoitus saatetaan tak entisenlaiseksi. Haluaisin myöskin mainita, että te kiinnitätte huomiota vk yrityksiin mutta mielestäni meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota sellaiseen rahoitukseen, jota pk-yritykset erityisesti nyt tarvitsevat, nimittäin riskipääomaan. Usein yritykset luottavat pankkilainoitukseen, eivätkä löydä pääomaa muin keinoin. Meidän täytyy suuren riskin, mutta mahdollisesti suuren tuoton hankkeessa luoda mahdollisuus saada rahoitusta. Minä tulen esittämään asiasta tarkistuksen. Jälleen kerran haluaisin vielä sanoa, että te olette luoneet hyvän pohjan työlle ja olen varma, että tämän prosessin lopussa meillä on hyvin tasapainoinen lausunto talousarviovaliokunnan kollegoillemme. Tähän päättyi lainaus. Kiitos, edustaja Maragall. Gracias, presidente, castellano. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun Espanja. Muutamia ajatuksia. Herra Lewandowski, varmasti teemme hyvää yhteistyötä parlamentin edun ja itre edun nimissä. Minä täysin jaan tämän ensimmäisen tavoitteen ja varmasti kaikki valiokunnat, joita tämä koskee, ovat tätä mieltä. Nimittäin, että tässä on kyse tarkistuksesta. Se tarkoittaa, että siihen voidaan tehdä muutoksia, uusia prioriteetteja, uusia suuntia, todellakin jotain uutta saada aikaan, mitä tulee prioriteetteihimme, tavoitteisiin ja niin poispäin tämä horisontti 2020, sen suojeleminen, se lupaus, se on asia, joka pitäisi olla vähimmäistaso, lähtökohta. Tämä on oikeastaan itsestään selvää. Siitä ei pitäisi ollenkaan kiistellä, vaan sen pitäisi olla itsestään selvää, että mennään vielä pidemmälle, paljon pidemmälle. Mutta meillä on ongelma, nimittäin Ää, yhteydessä tilintarkastustuomioistuimeen. Nimittäin tämä aina suurempi kuilu olemassa olevien mahdollisuuksien välillä, todellisten mahdollisuuksien välillä, joita Euroopan unionin budjetti tarjoaa, ja Euroopan unionin strategian välillä vuodella 2020. Tässä on suuri ero. Ja monivuotisten rahoituskehysten tarkistuksessa tässähän pitäisi viitata, eikä pelkästään viitata, vaan pitäisi myöskin sanoa, mitä voitaisiin tehdä, miten nämä tavoitteet voitaisiin äh, määritellä uudelleen ja missä leikkauksia on tehtävä. Mutta eräästä asiaa haluamme kaikki, nimittäin, että maksusitoumusten äh, ylittäminen tasoa, maksusitoumusten ylätasoa nostetaan, tietenkin myöskin maksujen tasoa, mutta sitten meidän on saavutettava nuo ylärajat, jos haluamme nauttia niin suuresta joustavuudesta kuin minkä tavoitteeksi olemme viimeisen kahden vuoden aikana asettaneet, ja silloin meidän täytyy tehdä enemmänkin kuin vain pieniä muutoksia. Sitten on myös joitakin riskejä, jotka liittyvät tähän tarkistamiseen kun määritellään prioriteetteja, niin saattaisi syntyä epätasapainoa uusien menorajojen kohdalla, esimerkiksi otsakkeet 3 ja 4. Mutta meidän on katsottavat, missä kohdin ITRE on vastuussa, mitkä ovat meille tärkeitä ja tarpeellisia asioita me tulemme kilpailemaan 12 parlamentin valiokunnan kanssa, mutta kaksi asiaa haluaisin nostaa esiin. Ensinnäkin tässä tarkastuksessa olisi otettava huomioon seuraavaa, nimittäin se, mistä sovimme COP21 on toteutettava. Se koskee Enviä, mutta myös Itreä. Ja sitten meidän täytyisi täysin ilman mitään ideologiaa katsoa, mitä tälle Itre-hankkeelle on tapahtunut. Me on tilintarkastustuomioistuimen raportti. Me olemme nähneet, että ITERissä on syntynyt hallinnollisia ongelmia. Lisäksi meidän on huomioitava seuraavaa. Herra Katainenkin mainitti tämän, että tuista siirrytään lainoihin aluekehitys- ja kohesiorahastoissa. Meidän täytyy olla varovaisia tässä, koska ottaisimme budjetista jotain pois ja sitten hyvin tärkeillä Euroopan unionin osa-alueilla syntyisi painopisteen muutoksia. Kiitos. Edustaja Sakoraffa. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin edustaja Lewandowskia. Hänellä on oikein hyvä lähestymistapa tähän aiheeseen. kaikki esittämänne työ on esitetty hyvin varovasti. Parempi joustavuus esimerkiksi ja sitten se, että katsotaan ylärajoja. Arvon kollegat, tiedätte, että uudet puitteet saatiin hyvin hankalien keskusteluiden jälkeen silloin tapahtui menojen leikkauksia, vaikka Euroopan unioni oli saanut uutta toimivaltaa. Siksi voidaan sanoa, että jäsenvaltiot katsovat asiaa hyvin yksipuolisesti. Lähestymistapa oli tällainen uusliberaali lähestymistapa – jolla oikeastaan vastustetaan edistystä. Euroopan parlamentti ei saanut riittävästi kantoja läpi neuvotteluissa. Tämä johti myös siihen, että koko prosessi oli niin hidas. Ja jos otamme huomioon kriisin, kriisin Kreikassa, mutta eihän se koskenut ainoastaan Kreikkaa, ja otetaan huomioon vielä terroristi niin on hankala joutua tilanteeseen, jossa varoja vain leikataan. Strategisten investointien rahasto on todella kyseenalainen väline. Ja näin haitataan ohjelmia, jotka toisivat suurta lisäarvoa mukanaan, kuten kosmeohjelmaa. Eikä näin edistetä ainakaan kohesiota. Olemme nähneet että luodaan tällaisia hätävälineitä. Mutta en usko, että näin saadaan hyviä tuloksia, ratkaisuja tämän hetken tilanteeseen. Me olemme todella nyt umpikujassa. Demokraattinen oikeutus on jäänyt myös liian vähälle huomiolle. Ja sitten rakennerahastoparannukset vuoden 2020 jälkeen. Minun on sanottava, että mielestäni tarvitsemme aidon omien varojen järjestelmän. Myös yhteistyössä komission kanssa meidän on työstettävä tätä ja huolehdittava siitä, että päästään tavoitteisiin. Koko menettelyitä on sitä varten yksinkertaistettava. Päätän ihan juuri puheenvuoroni. Minä mielelläni teen rakentavassa hengessä yhteistyötä tämän esitetyn ehdotuksen pohjalta, jotta voidaan huolehtia siitä, että päästään myönteiseen lopputulokseen. Oikein sydämelliset kiitokset. Todella tärkeää on se, että ITRE-valiokunta toimii tässä yhtenäisenä, jotta äänemme tulee voimakkaasti kuuluviin. On tärkeää, että keskitetään ehdotukset sellaisiin, jotka ovat täytäntöön pantavissa. Onkohan komission edustaja Nanneman valmis kommentoimaan tässä yhteydessä täällä esitettyjä kysymyksiä? Pyytäisin, että keskitytään ehkä kosmekysymyksiin ja työllisyyteen ja tietenkin Galileo ja Kopernikus ovat myös tärkeitä ohjelmia. Kolme, neljä minuuttia, jos voisitte käyttää lyhyen kannanottoon. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. grow osastosta haluaisin sanoa, että me työstämme tätä äh, tarkistusta. Olemme vasta varhaisessa vaiheessa. Meillä ei ole vielä mm, mitään äh, aikataulua äh, kommunikoinnista parlamentin kanssa. Tästä en voi vielä mitään sanoa, mutta voin vahvistaa sen, että yritämme pitää kiinni siitä, mistä sovittiin edellisissä äh, rahoituskehyksissä, se pitää toteuttaa ja teemme parhaamme, jotta nämä hankkeet, kuten Galileo, Kopernikus ja Kosme hankkeet äh, pidettäisiin eh, erillään epävakaudesta, leikkauksista ja muutoksista. Teemme parhaamme, mutta todellisuus on sitä, mitä se on. Tämä on tärkein asia sitten on paljon jatkuvia keskusteluja siitä, että me pitäisi katsella tätä tulosperusteista budjetointia. Teemme senkin suhteen paljon työtä, mutta en voi mitään tarkkoja päivämääriä vielä mainita. Tulemme sitten tiedottamaan siitä parlamentille. Tässä omalta osaltani se, mitä voin sanoa. No, minä kiitän sydämellisesti, koska meillä on tietenkin tärkeää se, että ajoissa ja varhaisessa vaiheessa olemme mukana Teidän pääosastomme on hyvä kumppani meille ja haluaisin herran Onemannia kiittää sydämellisesti yhteistyötarjouksesta. Sydämelliset kiitokset. Sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin ei kun seuraavaan kohtaan tässä esityslistan kohdassa nimittäin esittelijä, eli Pyydämme esittelijää kertomaan meille vielä, mitä hän aikoo seuraavaksi tehdä. Meillä on myös aikataulu, jonka haluamme toteuttaa. Tarkistusjätön määräaika 21. huhtikuuta. Äänestys järjestetään todennäköisesti 24. toukokuuta ja äänestys budjettivaliokunnassa on 15.–16. kesäkuuta ja tarkoitus on viedä tämä heinäkuussa täysistuntoon. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron kollega Lewandowskille. Jos hän haluaa, niin hän siis saa vielä kerran puheenvuoron. Well, the calendar... Aikataulu tunnetaan erittäin hyvin. Nyt me olemme nopeampia kuin komissio. Komissio odottelee luonnollisesti brittien kansanäänestyksen tuloksia. Ja puoliväliarviointia ei järjestetä ennen sitä. Todennäköisesti tämä siis tapahtuu kesäkuun jälkeen. Minä olen avoin keskustelulle. Tärkeää tässä todellakin on se, että tuomme esiin sen, että meillä on omia prioriteettejamme. Tästä sovittiin yksimielisesti. Tapahtuipa mitä vain ja paljonhan tapahtuu eh, esiir mukaan lukien – mutta nämä moninaiset tapahtumat eivät saa uhata sitä, mistä sovittiin yksimielisesti. Siksi olen avoin keskustelemaan kaikkien ryhmien edustajien kanssa, jotta ITREN tasolla pääsemme eteenpäin. Ja meidän täytyy selkeästi sopia niistä prioriteeteista, joista on sovittu, ja meidän pitää luonnollisesti toimia, mutta ei niin, että nämä prioriteetit vaarantuvat. Joo, Oikein sydämestä kiitokset. Näin siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Itse valiokunnan matka Ljubljanaan. Saamme selonteon tästä matkasta. Pyytäisin kollega Kufudia lyhyesti raportoimaan. Dank. Ähm. Niin, paljon kiitoksia. Ensinnäkin halusin sanoa, että meillä oli tämä matka kaksipäiväinen ja pääasiassa keskityimme siihen, että vierailimme Aserissa, ja, mutta vierailimme myös monissa muissa mielenkiintoisissa paikoissa Ljubiljanassa. On harmi, että ei kovinkaan moni kollega ole nyt paikalla täällä, mutta on tärkeää kertoa tästä vierailusta. Herra Rybik oli myös tuolla matkalla mukana. Ehkä voimme täydentää toisiamme, mutta ensimmäisenä päivänä me vierailimme Aserissa ja katsoimme energiasäätelijöiden yhteistyötä. Meillä oli koko päivä erilaisia vierailuja ja haluaisin nostaa esiin joitakin niitä asioita, jotka olivat mielenkiintoisia. Ensinnäkin meillä on e, pitkä yhteistyö ollut Aterin ja Itren välillä, joten on oikein hieno asia, että vihdoin onnistuimme vierailemaan e, Ljubljanassa tuossa instituutiossa ja emmekä puhuneet pelkästään e, johtajan kanssa, vaan myöskin henkilöiden kanssa, jotka ovat siellä töissä. Ja sitten meillä oli myöskin äh, mahdollisuus keskustella työntekijöiden kanssa energiaunionista äh, ja käydä vuoropuhelua. Ensinnäkin meillä oli äh, esitys kaasu- ja sähköalalta ja oli aivan selvää, että paljon edistystä on tapahtunut tällä alalla, mutta paljon työtä on myös vielä tehtävänä. kun katsotaan näitä verkkokoodeja, kaasuja sähköalalla, niin niitä pitää myös panna täytäntöön ja varmistetaan, että johdonmukaisia tämän asioita meidän on seurattava. Se oli erittäin mielenkiintoista. Sitten meillä oli keskustelu päähaasteista, sisäisten energiamarkkinoiden täytäntöönpanossa ja loppuun saattamisessa ja katsottiin myös Aserin markkinaseurantaraportti, joka oli myöskin erittäin hyödyllinen väline. Meillä on se mahdollisuus sen avulla katsoa energiamarkkinoita ja halusin korostaa muutamia asioita. Näimme, että hinnat ovat tukkumarkkinoilla laskemassa, mutta se ei sitten välttämättä vähittäismyyntialalla näy. Eli tämä on tietenkin haaste, jos kuluttajat eivät huomaa sitä kukkarollaan, jos tukkumarkkinoiden hinnat laskevat, eikä siis tämä hinnan lasku ei siirry vähittäismarkkinoille. Ja mm, ASER luottaa jäsenvaltioihin siinä, että nämä antavat vapaaehtoisesti tietoa heille ja joskus heillä on ongelmia saada nämä tarvittavat tiedot kasaan, että voivat tehdä hyvän raportin, joten johtaja pyysi lisää muodollista valtaa. Sillä tavoin he voisivat kirjoittaa paremman kertomuksen ja meillä olisi helpompi nähdä, miten energiamarkkinat toteutuvat. Sitten käytiin keskustelua myös pullonkauloista sekä maiden sisällä jäsenvaltioiden sisällä, mutta myös rajat ylittävistä pullonkauloista, ei pelkästään fyysisistä sellaisista, vaan myöskin keinotekoista pullonkauloista, jolloin fyysiset rakenteet ovat kyllä olemassa, mutta johtuen erilaisista säännöistä ja yhteistyön puutteesta näitä yhdysverkkoja käytäviä ei käytetä riittävästi ja tämä vääristää markkinoita. Meidän pitäisi keskittyä siihen. Sitten kolmannessa sessiossa keskus, keskustelimme energiainfrastruktuuripaketista ja siitä, millaisia parannuksia pitäisi saada aikaan. Haluan nyt kovasti mennä yksityiskohtiin, mutta se on tärkeää, että kaikki perustuu kustannushyötyanalyyseihin niin, että saamme paljon mahdollisimman hyvän tuloksen aikaiseksi. Mm, sitten Meillä on erittäin mielenkiintoinen esitys ja keskustelu energiaunionin vaikutuksesta Aserin tulevaan rooliin. Eh, kuten kaikki tiedätte, me odotamme, että komissio myöhemmin tänä vuonna ehdottaisi eh, sitä, että Aserin mandaattia vahvistettaisiin ja sanoivat, että se mandaatti, joka heillä nyt on, ja ne tehtävät, joita heille annetaan, niin sitä kautta tarvitsevat myös lisää resursseja. Paljon on puhuttu siitä, että virastolla on liian vähän resursseja. Meidän pitäisi taistella sen puolesta, koska jos meillä ei ole vahvaa esaria, niin meillä ei ole vahvoja energiamarkkinoita. Ja sitten tämä johti keskusteluun tukkumarkkinoiden integriteetistä ja avoimuudesta. Oli hyvin mielenkiintoista meille nähdä operaatio salissa sitä, miten tätä, näitä markkinoita valvottiin siellä Aserissa. Ja korostivat myös sitä, että heidän on valvottava koko markkinoita Euroopan unionissa. Heillä oli 26 henkilökunnan jäsentä virastosta, jos katsotte eh, Yhdysvaltain vastaavaa virastoa, niin samaa tehtävää varten heillä on 89 henkilöä. Eli tämä on ihan hyödyllinen tapa katsoa, eh, mitä teemme, miten tämä toimii. Siis näitä remit-tehtäviä varten. Ja sitten meillä oli hyvin mielenkiintoisia kommentteja johtajalta ja myöskin meidän osastamme. Tärkeää on, että tuemme aseria jatkossakin. Meidän on annettava sille riittävästi resursseja, jotta se pystyy täyttämään tehtävänsä. Tämä vaatii myös lisää määrärahoja ja lisää henkilökuntaa. Ja sitten meillä on tämä aser-yhteisryhmä ITRessä ja ja vierailun aikana sovimme, että pian tulemme tapaamaan. Tapaaminen järjestetään lähiaikoina, jossa katsomme sitten, mitä tehdään seuraavaksi. Tämä oli hyvä vierailu. Sitten toisena päivänä, ja nyt puhun ihan lyhyesti, koska täällä ei ole enää kovinkaan monta kollegaa paikalla. Meillä oli erittäin mielenkiintoinen vierailu Josef Stefan eh, instituuttiin Ljubljanassa, se itse asiassa vähän Ljubljanan ulkopuolella. Äh, se on johtava slovenialainen tutkimuslaitos ja siinä äh, äh, tehdään sekä perustutkimusta että soveltamaa tutkimusta luonnontieteiden ja teknologian alalla 960 henkilöä, jotka tutkivat fysiikkaa, biokemiaa, kemiaa, ähm, ympäristötieteitä, ydinfysiikkaa mm, ja niin poispäin. Mm, Ei mene nyt yksityiskohta, niin, mutta oli oikein hienoa meille päästä vierailemaan tällaisessa instituutissa. Jos katsotte eh, Euroopan unionin tutkimusohjelmaa, niin tämä instituutti on yksi parhaista Euroopassa. Ja oli mielenkiintoista keskustella siellä. Keskustelemme fissio- ja fuusiotutkimuksista, asioista, jotka ovat valiokunnalle kiinnostavia, mutta en nyt mene yksityiskohtiin. Kokonaisuudessaan tämä oli oikein hyvä, lyhyt vierailu ja henkilökohtaisesti, mutta varmaan voin puhua myös kollegoiden puolesta. Voin sanoa, että siitä oli paljon hyötyä, erityisesti tuosta vierailusta Aservirastoon. Kiitoksia oikein paljon. Joo, recht herzlichen Dank. Oikein sydämestä kiitokset, kollega Kuhu. Minullekin tämä oli hyvin vaikuttava matka. Tuolla nyt matoillaan Euroopan tulevaisuutta. Aserin ei ole niin helppoa 28 säätelijää saada innostumaan yhteisistä eurooppalaisista sisämarkkinoista, kun taustat ja perinteet ovat toiset. Yleensä on kannettu itsestä oma vastuu. Rajat ylittävä toiminta Euroopan unionin ja unionin ulkopuolella myös on työ, jota on tehtävä edelleen, jotta tämä sisämarkkinatyö saadaan toimimaan ja tutuksi myös kansallisille sääntelyviranomaisille, että tämän hankkeeseen saadaan uutta vauhtia, ettei tästä tule edistysten pysäyttäjää. siksi hän me myös Romana Jordanin ja toisen kollegan lähetimme sinne valvontaelimeen, jotta voidaan huolehtia siitä, että sisämarkkinat toimivat mahdollisimman tehokkaasti ja tätä hanketta edistetään. Verkön Eurooppa-välineen kautta meillä on tietenkin myös mahdollisuus päästä yli eri kansallisten rajojen. Oikeastaan valtuuskunnassa oltiin myös samaa mieltä siitä, ettei tässä nyt uudestaan pidä lähteä luomaan kansallisia markkinoita tai rajoja kapasiteettimarkkinoiden kautta. Ei saada ottaa uusia rajoja käyttöön. Ratkaiseva on keskittyä siihen, miten Euroopan alueet saadaan yhteen. Yli 220 aluetta esimerkiksi alueiden komiteassa edustettuna. Ei tämä täytäntöönpano mitenkään yksinkertaista ole, mutta ainakin pitäisi olla kaksi rajat ylittävää aluetta tällaiseksi hinta-alueeksi muotoiltuna, jotta todella tapahtuu avautumista. Se on poliittinen tavoitteemme. Siksi olemme myös hyvin kiitollisia siitä, että Enso e on tehnyt tällaisen pyynnön kapasiteettimarkkinatutkimuksesta. Ehkä tänä vuonna saadaan ensimmäiset tulokset ja vuonna 2017 koko tutkimus kokonaisuudessaan saadaan meidän pöydällemme ja käyttöön. Kansallinen sääntelyrakennelma on saatava myös tässä käyttöön. Saksassa esimerkiksi on ongelmana se, että ratkaisu mahdollinen maan sisällä tai sitä ehkä halutaan ja sitten ympärillä – olevat naapurimaat tietenkin joutuvat selviytymään tämän Saksan ongelman kanssa. Tämä ei koske ainoastaan naapurialueita. Tämä on todella eurooppalainen tehtävä. Tässä on uusia mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia, että yhdistetään energian pohjoinen, etelä, länsi, itä Eli jos pohjoisessa tuulee, niin ehkä etelässä ei paista aurinko tai siellä ei ole aurinkoa ja tuulikin jakaantuu eri tavoin. Joskus voi olla niin, että tuulivoimalla Espanjassa toimii hyvin, mutta Pohjanmerellä ei ja päinvastoin. Eli on ajateltava, miten eri tavoin on käytössä välillä aurinkovoimaa, tuulivoimaa muistettava myös maalämpö. Mutta koko energiapoliittinen muutos toteutetaan, jotta ilmastopolitiikka saataisiin jotenkin hyvin hoidettua. Älykkäät verkostot ovat tärkeitä. Berekin kanssa tehtävä työ on tässä tärkeää myös avaruusviraston kanssa, jos ajatellaan koko älykkäiden verkostojen asiaa. Nämä teknologiset asiat on myös muotoiltava nyt uudestaan, eli Berekin ja ESAN yhteistyö olisi myös tärkeää. Toivomme, että uusia tai ensimmäisiä neuvotteluita lähdetään nopeasti toteuttamaan. Älykkäät mittarit, älykkäät verkostot, näitä ei voida nähdä erillisinä asioina enää. Haluamme edistää näitä kaikkia, siksi on tärkeää, että ESA pitää tätä tärkeänä prioriteettina. Katsotaan vielä sitten, mitä oikeudellisia puitteita vielä voitaisiin luoda ESAn tukemiseksi. Syksyllä parlamentissa käydään tästä intensiivistä keskustelua ja olen iloinen siitä, että tämän matkan kautta pystyimme osoittamaan sen, että siellä paikan päällä tehdään tiukasti töitä. Minulle ainakin jäi hyvin myönteinen käsitys tästä matkasta. Se, mitä tarvitsemme, ja tämä todettiin Stoassa, täällä on kehitelty tällaista ajatusta, että nämä eri siilot, Enzoe, Berek ja niin edelleen komissio, miten yhteistyö ja viestintä voisi lisääntyä ja miten voitaisiin oikaista tätä viestinnän puuttumisongelmaa. Tulevaisuudessa toivottavasti nähdään, että markkinavalvonta toteutuu Ljubljanan kautta. Toisaalta tietenkin on ajateltava investointi- ja rahoitusvirtoja ja energiavirtoja myös markkinoilla. Eli teknologiakysymykset, mutta myöskin liiketoimintamallit. Mielenkiintoista tietoa saimme, että sähkö ei mene ihan rahavirtojen mukaan, vaan omien fysikaalisten sääntöjensä mukaan. Ja nyt jos ajatellaan vielä päästökauppajärjestelmäämme, niin sekin on tässä tärkeänä mukana. Kaikkien näiden asioiden yhdisteleminen on hieno haaste. Siksi pohdin Mottelin kanssa sitä, voitaisiinko ajatella, että otettaisiin näitä varoja päästökauppajärjestelmästä ja ne voitaisiin sitoa EIPssä Euroopan investointipankissa niin, että todella kohdennetusti investoitaisiin verkostoihin ja sitten verkkojen väline muistettaisiin myös – Eli ajatellaan niitä varoja, jotka saadaan päästökaupasta – pitää käyttää juuri energiaverkostoihin. Tämä on ehkä yksi tärkeimmistä viesteistä, joita Itrin valiokunnasta voidaan esittää, koska siellä tarvitaan näitä uusia rakenteita, jotta voidaan päästä tavoitteisiin, joista on sovittu tuo 30 prosentin raja. Myös on huolehdittava siitä, että tämä kaikki toteutuu ja toivon, että tämä meidän matkamme oli tärkeä askel tässä yhteydessä, näin uskon. Hienoa, että tämä matka järjestettiin. Erityiskiitokset sihteeristölle ja Damiana, jotka olivat meitä tukemassa. On hyvin tärkeää, että saadaan itse myös matkustamaan, kun me tarvitsemme – näitä yhteyksiä. On tärkeää, että tällaisia matkoja voidaan järjestää. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei enää ole, haluaisin kiittää sydämellisesti kaikkia. Kokous jatkuu tässä salissa tänään kello kolmelta. Kokous on päättynyt.